Hyvää huomenta. Sydämellisesti tervetuloa tänne talousarjan valvontavaliokunnan kokoukseen. Ja jatkamme vastuuvapaudesta 2013. Toivotan sydämellisesti tervetulleeksi komission jäsen Shemetan. Jos kaikki menee hyvin, niin sitten herra Shemeta on tänään viimeistä kertaa täällä tänään. Ja haluan, e, että tästä tulee teille todella unohtumaton kokemus. Toivotan tervetulleeksi myös Lazarus Lazaron, tilintarkastustuomioistuimen jäsenen. Sydämesti tervetuloa ja haluan esittää teille esityslistan. Sitä ei kukaan vastusta. Haluan teille kertoa ja tämä luku lukee myös Kont Newsissa, että tämä on kokous, joka löytyy Eh, joka, joka voidaan myös seurata internetistä ja Contnewsista saatte eh, myös kielet, eh, joihin on tulkkaus. Sitten Pöytäkirjat meillä on 8. syyskuuta ja 22. ja 23. syyskuuta kokouksista. Jos kukaan ei vastusta kokouksen loppuun mennessä, niin sitten ne on hyväksytty. Lisäksi meillä on koordinaattorin kokouksen suositus 8. ja 23. syyskuuta päiviltä. Ne on liitetty pöytäkirjaan ja ne tulevat tällä tavoin myös hyväksytyksi. Sitten menemme esityslistan kohtaan neljä, vastuuvapaus, johon toivotan tervetulleeksi myös äh, sisäisen tarkastajan herra Tavannin, joka on äh, usein täällä valiokunnassa ollut paikalla. Lisäksi äh, Rova Calvinio, joka on budjettipääosaston johtaja. Hän on ensimmäistä kertaa täällä. Olemme iloisia tästä yhteistyöstä ja meillä varmasti tulee olemaan vielä paljon yhteistä toimintaa tulevaisuudessa. Nyt menen tähän esityslistan kohtaan. Vastuuvapaus. Meillä on tämä seurantakertomus vuodelta 2012, synteesikertomus vuodelta 2013, sisäisen tarkastajan vuosikertomus vuodelta 2013 ja kertomus budjetista vuoteen 2013 loppuun asti EUn talousarvion suojaaminen vuoden 2013 loppuun. Tässä nämä asiakirjat meille komission jäsen esittelee ja sitten aloitamme keskustelun. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chairwoman. Kiitoksia puheenjohtaja herra Lazaru. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensin haluaisin kiittää teitä tästä yhteisestä keskustelusta. Näin saan tilaisuuden esitellä teille neljä komission raporttia, erityisen tärkeitä teidän valiokunnalle johtuen hyvästä yhteistyöstämme. Ensinnäkin seurantakertomus, jonka komio esittelee koskien toimia, joihin on ryhdytty sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto pyysivät tätä vastavapausprosessin yhteydessä 2012 sitten toisaalta pyritään suojelemaan EUn talousarviota. Tämä on kertomus laitettu toisen kerran pyynnöstänne koskien vuoden 11 vastuuvapautta. Sitten synteesikertomus vuosittaisesta toimintakertomuksesta 2013 ja vielä vuosikertomus sisäisen, komission sisäisestä tarkistuksesta – varainhoitoasetuksen mukaisesti. Aloitetaan tästä seurantakertomuksesta. Kuten viime vuosinakin, kertomuksessa on kolme asiakirjaa. Tiivistelmä, jossa käydään läpi tärkeimmät parlamentin ja neuvoston esittämät pyynnöt ja kaksi henkilöstön työasiakirjaa, jossa on yksityiskohtaisempia tietoja. Tulen keskittymään edistykseen, jota on saatu aikaan sit, sitoviin sitoumukseen, sitoumuksiin, josta jo keskustelimme, kun äänestitte asiasta huhtikuussa. Komissio on täysin sitoutunut Euroopan parlamentin suuntaan samaan aikaan myös tulokseen, erityisesti seuraavissa kysymyksissä. Mitä tulee varaumiin, joita pääjohtaja on tehnyt? Teillä oli pääjohtajien kanssa, teillä kokous heidän kanssa viime maanantaina, ja olette saaneet tietää heidän toimista, niin minkälaisia muutoksia on otettu käyttöön vuosittaiseen toimintakertomukseen ja minkälaisia lisävaatimuksia on tullut mukaan lukien pysyvät ohjeet delegoitujen säädösten hyväksyntä, joka kattaa yhteishallinnon alueen uuden rahoituskehyksen kohdalla 2014-2020. Nämä toimenpiteet on hyväksytty maaliskuussa 2014 keskeytysmekanismia pitäisi käyttää välineenä kun suojataan EU-talousarviota artikla 41 asetuksessa 2306 kautta 2013 on ottanut käyttöön näitä toimia maatalouden kohdalla. Sitten kun on pyritty identifioimaan maita, joilla on se, jäsenvaltiossa on se, vakavia puutteita, monia toimintoja käyttöön eh, riskiperusteinen tarkastusotanta, jossa todetaan korkeat riskit, jotka johtavat suurempaan eh, tilintarkastajan toimiin. Tässä asiassa lisäksi tiedonanto, miten suojataan EU-talousarviota. Siinä puhutaan virhetasosta per jäsenvaltio, tai se, se kerrotaan täytäntöön panevat toimintasuunnitelmat tartutaan heikkouksiin, mitä tulee LPIS-järjestelmään, palstantunnistusjärjestelmään jäsenvaltiossa. Nämä, näitä toimia valvotaan Agrin toimesta varsin valpaasti. Se raportoi vuosikertomuksessaan näistä kysymyksistä, mutta jäsenvaltioiden täytyy itse myös arvioida joka vuosi, missä määrin heidän järjestelmänsä toimii laadukkaasti ja minkälaisia mahdollisia heikkouksia siinä ehkä on. Mitä tulee uuteen tarkastusstrategiaan, joka Agrin pitäisi kehittää, samoin työllisyys, sosiaali- ja sen pääosaston pitäisi kehittää. Kerron myöhemmin tarkemmin, mitä tässä on konkreettisesti tehty. Komissio todellakin on mukana vakavassa toiminnassa jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa, jotta voitaisiin paremmin toteuttaa EU-säädöksiä ja asetuksia, tulee yhteishallinnollisiin ohjelmiin. Teidän pyyntönne on saanut meitä hyväksymään yksityiskohtaisia sääntöjä delegointisäädöksissä jotka liittyvät yhteisien säädösten asetuksiin ja rahoitusoikaisuihin, jotta ne toimivat tehokkaasti, kun määritellään selkeästi kriteereitä, joilla määritellään vakavia puutteita, jotka aloittavat nettomääräiset rahoituskorjaukset. Delegoidut säädökset määrittelevät myös kriteereitä, joita kuuluu komissiossa käyttää, kun arvioidaan tasasummaiset korjaukset. Nämä kriteerit lisät osoittavat, kuinka vakavia nämä puutteet voivat olla ja tämä voi aiheuttaa haittaa ja menetyksiä budjetissa. Niin kuin minä sanoin, komissio on edistynyt hyvin, kun on kehittänyt ja täytäntöön pannut vahvempaa valvontaa ja tarkastustoimia 2014-2020 kaudella ja vahvistaa, että on hyväksynyt uusia tarkastusstrategioita sekä kohesio- että maatalouspolitiikan kohdalla. Mitä tulee äh, aluepoliittiseen pääosastoon Komissio on laatinut myös strategian 2020. Siitä tullaan pian välittämään tietoa Euroopan parlamentille. Työllisyysasiain pääosasto jatkuvasti valvoo tarkastusviranomaisten toimia ja luotettavuutta tarkastustyössä. Ja tässä mielessä kannattaa panna merkille, että kolmena peräkkäisenä vuotena virhetaso johon työllisyyspääosaston vuosikertomuksessa on päädytty, on sen virhetason mukainen, jonka tilintarkastustuomioistuinkin on esittänyt. Maatalouspääosasto on hyväksynyt uuden monivuotisen tarkastusstrategian tämän vuoden maaliskuussa. Tämä on kolmivuotinen ohjelma, jossa tarkistetaan säännöllisesti ja otetaan huomioon täytäntöönpano YMPn uudistuksessa ja lisätodisteet siitä, jota saadaan ensi vuodesta 16 eteenpäin. Tämä liittyy sertifiointiin, laillisuuteen, sääntöjen mukaisuuteen. Sitten otetaan huomioon menopuoli, maatieteen kattavuus, riskit, arvioinnit ovat mukana tässä strategiassa. Lopuksi komissio on täysin sitoutunut täytäntöönpanemaan ja toimeenpanemaan toimia, joilla suojellaan EU-talousarviota aivan erityisesti Ah, toimet, jotka liittyvät nettot, nettotasoisiin korjausarvioihin, pyritään rajoittamaan aikaa, joka tähän menee. Sitten 2000 nämä kiistakysymykset, jotka liittyvät rahoitusoikaisuun, ne täytyy viedä loppuun 24 kuukauden jälkeen, tarkastuksen jälkeen, mitä tulee maatalouspääosastoon. Tämä menettelytapa tullaan, tulee kestämään kaksi vuotta korkeintaan mitä tulee maksujen keskeyttämiseen takaisinperintään, tämä kaikki tulee mukaan tiedonantoon koskien EU-budjetin suojelua, jonka tänään myöhemmin teille vielä esittelen. Sitten toinen vielä yksi kertomus tullaan laatimaan, jotta annettaisiin analyysi siitä, kuinka uusi ennaltaehkäisevät ja korjaavat välineet toteutuvat käytännössä monivuotisessa rahoituskehyksessä tällä kaudella. Tämän lisäksi tullaan arvioimaan komission alkuperäistä ehdotusta kyseisen lainsäädännön kohdalla ja mikä on sitten lopullinen tulos. Ja identifioidaan mahdollisia riskejä. Minä uskon, että yhdessä sen äh, kirjeeni kanssa teille maaliskuussa ja sitten kun raportoidaan seurannasta vastuuvapauksen jälkeen, äh, siis kun ei ole ryhdytty tarvittaviin toimi tai ne eivät ole olleet riittäviä silloin, on ryhdytty jatkossa toimiin heikkouksien parantamiseksi. Vieläkin täytyy toimeenpanna ensimmäistä kertaa joitakin toimia, kuten uutta nettomääräistä rahoituskorja oikaisua, mutta olen vakuuttunut siitä, että meillä on paljon vahvemmat valvontapuitteet, jotka parantavat sitä tapaa, jolla suojaamme EUn talousarviota, arvoisat parlamentin jäsenet. Nyt esittelisin teille tiedonannon koskien EU-budjetin suojelua. Komissio antaa vahvan prioriteettiaseman sille, että EU-budjettia hallinnoidaan hyvin, sitä suojataan hyvin, vaikkakin tietenkin virheitä aina tapahtuu, kun on kyse miljardeista euroista, joita jaetaan miljoonille edunsaajille. Vaikkakin julkisten puitteiden mukaisesti korjaavat toimet usein täytäntöön pannaan vasta jäl- maksun jälkeisenä vuosina, niin suoritus on arvioitu vuosittaisen suhteessa vuosittaiseen virheen taseeseen. Tässä pyritään antamaan yleiskattaus juridisista ja operatiivisista puitteista, jotka ovat käytössä. Siinä osoitetaan myös konkreettisia tuloksia, joita korjaavasta toiminnasta on ollut kokonaisuudessa talousarviolle. Uudet elementit, jotka löydätte tiedonannosta, ovat seuraavia. Siellä on enemmän yksityiskohtaista tietoa ja pyritään välttämään toistoa. Se, sitä ei täydentä enää komission henkilöstötyöasiakirjalla. Mitä tulee nettomääräisiin rahoitus oikaisuihin. Ne ovat mukana ensimmäistä kertaa tänä vuonna uudet toimenpiteet, jotka otettiin käyttöön lainsäädäntöön 2014-2020 on otettu mukaan. Mukana on keskeytykset, maksujen keskeytykset, lopettamiset maataloudessa, sen jälkeen, kun on hyvin sovellettu kohesiopolitiikkaa aikaisempana kautena ja on lisätty nettomääräisiä rahoituskorjauksia kohesiopolitiikassa. Pääviesti, joka liittyy tähän tiedonantoon, se voitaisiin tiivistää seuraavalla tavalla. Ennalta ehkäisevät mekanismit ovat saaneet edelleen hyviä tuloksia esimerkiksi maatalouden kohdalla. Kaksi 124 tai siis, anteeksi, lisäksi 4,9 miljoonaa keskeytyksiä tehtiin kohesiopolitiikan kohdalla 2013. Sitten rahoitusoikaisut ja takaisinperintä 2013 oli 3,4 miljardia euroa. Tämä vastaa 2,3 prosenttia budjettimaksuista, joita on tehty. Viimeisen viiden vuoden aikana rahoitusoikaisujen määrä ja takaisinperinnän määrä osoittaa yhä suurempaa trendiä 2,9 miljardia vuodessa keskimäärin. Kokonaismäärä rahoitusoikaisussa maatalouden kohdalla ensimmäisessä pilarissa tilien tarkastuksen jälkeen vuod- vuodesta 1999 vuoteen 2003 on 9,1 miljardia euroa. Tämä vastaa 1,5 prosenttia kaikista maksuista, joita EU-talousarviosta tehdään, tehtiin tällä kaudella. Rahoitusoikaisut kohesion kohdalla ohjelmakaudella 2000-2006 Tämä on nyt loppuvaiheessaan 8,8 miljardia euroa. Tämä vastaa 4,5 prosenttia kokonaispanoksesta. 2013 suurin piirtein 40 prosenttia korjauksista varmistivat sen, että menotaso väheni ja sen ja tuli uusia menoeriä. Tämä korjaus va- varmistaa, että säännönvastaiset menot korvataan uusilla ja näin politiikkaa voidaan täytäntöön panna samalla suojaten EUn taloudellisia etuja. Kun tunnistetaan sekä monimutkaisuus, joka liittyy tähän aiheeseen, ne uudet elementit, jotka on tullut mukaan, komissio on valmis keskustelemaan enemmän teidän valiokuntanne kanssa asioista ja antaa, antamaan lisäselvityksiä vastuuvapausprosessissa. Lopuksi komissio voi osoittaa, että se on ennaltaehkäisevällä toiminnalla varmistanut, että menot jotka ovat lainvastaisia, on suljettu pois kokonaan EU-rahoituksesta, ottaen huomioon rahoituksellinen vaikutus viiden vuoden ajalta. Voitaisiin pitää sopivana suojella asianmukaisella tavalla EU-talousarviota kustannustehokkaalla tavalla. Arvoisat parlamentin jäsenet, nyt haluaisin esitellä teille lyhyesti komission synteesikertomuksen hallintosaavutuksista 2013 varainhoitovuonna. Synteesikertomus on tärkeä tilivelvollisuusasiakirja, jonka kautta komissio ei kanna vain poliittista vastuutaan, mitä tulee resurssien hallinnointiin ja minkä, miten on saavutettu tavoitteita, mutta esitellään myös edistystä, jota on saatu aikaan ja minkälaisia toimia on suunnitella, jotta hallinnointi paranee ja yleinen valvonta paranee. kolmetoista synteesikertomus esittelee avoimen, tavalla saavutuksiamme, mutta myös siinä löytyneitä heikkouksia, aivan erityisesti 21 varaumaa, joita tänä vuonna pääjohtaja johtaja teki monista kysymyksistä, jotka liittyvät vuosittaiseen toimintakertomukseen. Synteesikertomuksessa on myös ohjeita komissiolle ja eri, mitä tulee eri sidosryhmiin, samoin mukana on komission osastojen pääjohtajat. Ensimmäistä kertaa tällä on sisäisen tarkastajan lausunto. Se oli tärkeä lähde tässä raportissa. Täällä on yksityiskohtainen luku kaikkein tärkeimmistä kohdista, jotka otettu, on otettu mukaan syntäisen kertomukseen. Palaan tähän vielä kohtaan ja minkälaisiin tuloksiin sisäinen tarkastus on päätynyt, kun esitellään sisäisten tarkastajien vuosikertomusta. Kaikki pääjohtajat antavat myönteisen vakuutuksen siitä, miten varoja on käytetty heidän niiden aikoihin tar- tarkoituksiin ja miten on toimittu taloudellisesti terveellä tavalla. Ja vielä se seikka, että valvontamenettelytapa, jota on käytetty, on varmistaa jotta on varmistettu toimien laillisuus ja säännönmukaisuus. Eri varaumat vuosikertomuksessa laskivat 29 2012 21 vuonna 2013. Oli kolme uutta varaumaa, kun taas 11 poistettiin. Kuitenkin alhaisempi varaumien määrä ei näy siinä, että äh, äh, riskinalaiset suomalaiset vähentyneet. Tämä äh, on määritelty tavallaan riskejä johdonmukaisemmin ja tämä on ollut erityinen pyyntö juuri parlamentilta vastuuvapausmenettelyssä, kun hyväksyttiin huhtikuussa ensimmäistä kertaa, komissio esittelee oma, oman lukunsa riskikohteella oleva summalle. 2013 budjettin osuus, johon liittyy riski, oli 2,8 prosenttia. Tämä on poliittisesti relevanttia tietoa, koska sitä voidaan valvoa ajan mittaan ja sitä voidaan verrata komission korjaavaan kykyyn suojella EU-talousarviota menoilta, joita syntyy lainvastaisella tavalla. Mitä tulee konkreettisiin aloitteisiin, joihin komissio on ryhtynyt synteesissä, keskittyisin seuraaviin kysymyksiin. Ensinnä mitä tulee meidän raportointijärjestelmäämme komissio on sitä mieltä, että sen to- vuosittaisen raportoinnin luotettavuus on äärimmäisen tärkeää. Tämän takia komissio pyytää parannuksia vertais, vertailussa. Tämä on varsin hyvä, tehokas tapa toimia, kun jaetaan mielipiteitä ja käsitellään rajalyttäviä kysymyksiä ja käsitellään sisäisiä heikkouksia kun määritellään hankinta, hankintoihin liittyviä virheitä ja miten harmonisoidaan olennaisuuskriteerejä. Sehän on aivan ratkaisevan tärkeää, kun pyritään parantamaan johdonmukaisuutta avoimuutta vuosittaisissa raportointivälineissä. Toiseksi, mitä tulee avun saantiin oikeuttavia sääntöjä, on käytetty yksinkertaistavia sääntöjä, jotta voitaisiin korjata yksityiskohtaiset raskaat valintakriteerit Komissio jatkossakin tulee antamaan ohjeistusta kansallisille viranomaisille, jotta voidaan vähentää liiallista monimutkaista liittyvät tukikelpoisuussääntöihin kansallisella tasolla. Sisäisesti komissio jatkossakin yksinkertaistaa sisäisen valvonnan tarkastuksen kriteerejä ja pyrkii tehokkuuteen ja keskittämään toimintaa. Kolmanneksi, mitä tulee maksujen keskeyttämisen, lopettamiseen ja rahoitusoikaisuihin, komissio jatkuvasti vetoaa jäsenvaltioihin, että ne vahvistaisivat kontrollia ennen kuin vahvistavat menot. Samanaikaisesti komissio edelleenkin rohkaisee osastojaan yksikköjään keskeyttämään maksut ja ehdottamaan keskeytysprosesseja heti, kun tietyt ehdot täyttyvät. Mitä tulee rahoitusoikaisuihin, komissio on ollut erittäin aktiivinen, kun se on perinnyt maksuja, jotka on maksettu turhaan. Tämä liittyy EU-talousarvion suojeluun prosessiin. Vielä lopuksi Tämän vuoden synteesikertomuksessa komissio panee merkille pääsaavutukset, joilla on parannettu suoritusten mittausta ja raportointijärjestelmiä. Me olemme ohjeistaneet komissiota, jotta keskityttäisiin suoritusraportoinnissa todellisiin tarpeisiin ja vahvistettaisiin vuosittaista toimintakertomusta ja annettaisiin tietoa tulotehokkuudesta, taloudellisuudesta ja tuloksellisuudesta taloudellisissa ja muissa toimissa. Arvoisat parlamentin jäsenet, olen esitellyt teille joukon konkreettisia ehdotuksiamme, jotka liittyvät tarvittaviin parannuksiin kaikissa hallintomuodoissa. Tässä tarkoituksena on täydentää jo viime vuosien toimia, jolla on pyritty parantamaan EU-varojen käyttöä ja, teho, käyttöä, ja tämä on jo kantanut hedelmää. Nyt haluaisin lyhyesti käydä läpi vuosikertomusta, jossa esitellään komission sisäisen tarkastuksen löytöjä ja suosituksia ja toimia, joihin on ryhdytty täytäntöönpanon puolella. 2013 sisäisen tarkastuksen palvelu alkoi toteuttaa strategiansa strategista tarkastussuunnitelmaa 2013-2015. Strategiassa keskitytään vahvasti suoritustarkastukseen. Tämä tukee komissiota, kun se pyrkii siirtymään kohti tehokasta to- toimintakulttuuria. Annan tästä muutamia esimerkkejä. Ensinnäkin sisäisen tarkastuksen järjestelmä tutki missä määrin äh, henkilöstöresursseja hallinnoidaan tehokkaasti myös talouskriisin yhteydessä. Tämä liittyy eri pääosastoihin, muun muassa sisämarkkinan pääosastoihin. Todettiin, että nämä osastot osoittivat erittäin vahvaa sitoumusta reagoida eh, henkilöstökysymyksiin ja haasteisiin. Näin ne pystyivät jatkamaan poliittista ja operatiivista toimintaansa. Kuitenkin eri tavoin pääosastoissa täytyy vieläkin tehostaa niiden henkilöstöhallinnan välineitä, jotta päätöksenteosta tulee tehokkaampaa esimerkiksi suositeltiin, että edelleen kehittäisivät monivuotisia henkilöstösuunnitelmiaan laadullisen ja määrällisen tarvearvioinnin pohjalta. Sitten pitäisi vielä pyrkiä arvioida säännöllisesti henkilökunnan työtaakkaa. Toiseksi sisäisen tarkastuksen järjestelmä tutki suoritusraportointia ja miten on arvioitu lisää arvoita syntyy toiminnasta. Jotta saataisiin aikaan parannuksia, sisäisen tarkastuksen järjestelmä teki tarkastuksia eri pääosastoissa niiden suorituksesta ja miten on, ne mittaavat tätä esimerkiksi työllisyys- ja äh, regi-pääosastoissa. On tunnustettu kuitenkin toimet, joihin näissä pääosastoissa oli ryhdytty. Sisäinen tarkastuksen järjestelmä suositteli kuitenkin, että käyttäisiin paremmin olemassa olevia välineitä, strategista suunnittelua ja ohjelmakiertoa, kuten hallinnointisuunnitelmaa suunnitelmaa ja vuosittaista toimintakertomusta jotta varmistettaisiin se että paremmin integroidaan erilaiset tavoitteet ja niiden valvonta ja raportointi ja verrataan sitä edistykseen jota on saatu aikaan. kolmanneksi tarkastus suositteli että varmistetaan tietojen luotettavuus, jota jäsenvaltiot antavat yhteishallinnon yhteydessä. Vielä se, että kysytään enemmän suorituksena, ei tarkoita sitä, että sisäinen tarkastus olisi hylkännyt, hylännyt lähestymistasolla liittyy sääntöjen noudattamiseen. Sisäinen tarkastus kiinnitti erityisesti huomiota jäännösvirhetason vuosittaisessa toimintakertomuksessa. Tämä tieto on avainasemassa, kun tuetaan tulojen menojen hyväksyjen toimintaa, kun he antavat vahvistuslausumansa 2000 2013 arviointiin, 2012 raporttia ja minkälaista parannusta oli saatu aikaan 2013 vuoden lisäyksen kautta. Agri-pääosasto suoritti täyden tarkistuksen omasta lähestymistavastaan, kun pyrkii varmistamaan nämä vakuutukset of the situation. Pitää realistisempaan kuvan koko tilanteesta, niin kuin tilintarkastustuomioistuinkin totesi. On erittäin tärkeää korostaa, että kaikissa tapauksissa saatiin aikaan toimintasuunnitelmia, jotka asianmukaisella tavalla heijastelivat riskiä, jotka oli tunnistettu. Nämä toimista, näitä suunnitelmia seurataan valppaasti jatkossa. Tässä toimijana on sisäinen, komission sisäinen tarkastusjärjestelmä. Näin sisäinen tarkastus voi auttaa, kun parannetaan toimintaa. Jos teillä on enemmän kysymyksiä viime vuoden toiminnasta Filippa Ben on täällä mukana ja hän mielellään antaa teille lisätietoja komission sisäisestä tarkastusjärjestelmästä, jos teillä on kysymyksiä. Vielä lopuksi sanoisin, että tämän vaalikauden lopulla olen ylpeä siitä, että olette tehnyt niin hyvää yhteistyötä teidän kanssanne ja olemme pystyneet viemään loppuun tämän viimeisen vastuuvapausmenettelyn. Olen vakuuttunut siitä, että työ, jota olemme yhdessä tehneet näiden, näiden vuosien aikana, on saanut aikaan vahvan pohjan moitteettomalle varainhoidolle ja budjetin suojelulle EU:ssa. Henkilökohtaisesti tulee pysymään eh, edelleenkin teidän palveluksessanne, jos teillä on mahdollisia kysymyksiä tai pyyntöjä. Kiitoksia huomiostanne. Paljon kiitoksia hyvä komission jäsen näistä eh, kertomuksista. Niiden taustalla on paljon tietoa, eh, työtä sen arvostamme ja meidän täytyy todellakin tunnustaa, että teidän kertomuksena ovat viimeisen viiden vuoden aikana todella parantuneet. Minä e- ehdottaisin, että käsittelemme näitä erikseen, koska kaikki yhdessä siitä, se ei ole järkevää, enkä myöskään haluaisi, että vaikuttaisi siltä, että minä itse tässä vaan hoidan tätä talousarvion valvontavaliokuntaa, koska olen yleisesittelijä. Aloitamme nyt ensimmäisestä asiasta ja Markus Piper on siinä esittelijänä. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen. Minäkin haluaisin sydämellisesti kiittää teitä. Se, mitä te olette viimeisen viiden vuoden aikana tehneet. Teidän avoimuutenne, teidän äh, yhteistyöhalukkuutenne on ollut erittäin edistyksekästä ja me pystymme nyt vihdoinkin ymmärtämään, äh, käsittämään tiettyjä asioita ja tämä on varmastikin teidän ansiotanne ja teidän äh, työntekijöidenne ansiota. Te kyllä tunnette minut, tämän jälkeen tulee sitten se mutta, ja haluaisin nyt nostaa esiin muutamia asioita, jotka olette täällä maininnut. Jätänpä nyt nämä myönteiset asiat sivuun. Teitä kehuin ja avoimuudessa ollaan edistytty paljon, mutta tiedän myös, että tämä kertomus, jonka viime vuonna mietintö, jonka jätimme, jossa oli varaumia aluepolitiikan ja maatalouspolitiikan alan, niin osa komissiosta piti tätä jotenkin esoteerisena. Seuraava komission jäsenhän näitä asioita kovasti käsittelee, joten ehkäpä sitä, se lisääntyy sitten. No, tämä nyt oli vain vitsi, mutta meillä on siis vieläkin ongelmia Esimerkiksi kysymys, miten toimitte äh, erityistä huomiota herättävien jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on yksi asia asiakirjassamme, josta riippuu myös vastuuvapauden myöntäminen, että joka vuosi meille kerrotaan nämä kolme ähm, jäsenvaltiota, joissa on eniten huomautettavaa, ja heidät haluaisimme kutsua tänne valiokuntaan, mutta sitä ette ole mitään sanonut tähän asti. Olette useaan otteeseen sanonut, että kyllä te huomioitte ne, jotka erityisesti tässä äh, nousevat esille, mutta minä mm, tai me pyysimme, että kyllä sitoutuisitte tähän, että jotain tapahtuisi tämän asian suhteen nimenomaan. Toinen asia, menettelyjen ähm, aika, menettelyajat. Maatalouspääosasto on asettanut itselleen tämän 24 kuukauden määräajan. Mm, kyllä tunnustamme, mutta mitä sitten aluepääosaston suhteen? Miksi siellä ei ole tällaisia määräaikoja? Ja vielä kriittisen kysymyksen esittäisin seuraavasta asiasta. Sanoit, että tällaisia nettomääräisiä rahoitusoikaisuja voidaan tehdä myös näiden menettelyjen sisälle. Mitä sitten tapahtuu esimerkiksi Ranskassa tällä hetkellä? Mm, tällainen konkreettinen tapaus. Vuodesta 2006-2007, kuten meidän mietinnössämme sanotaan, tämä on ihan loppumaton tarina ja maanantaina talousarvion valvontavaliokunnassa saimme tietää, että tämä toimintasuunnitelma päättyy vasta 2014 ja tulokset saadaan sitten 2015-2016, siis vuosikymmen ensimmäisten mm, huomioiden jälkeen. Samanaikaisesti huomaamme, että Ranskassa on alkanut nettomäärinen rahoitusoikaus, erityisesti mitä tulee alueiden alueiden informaatiojärjestelmään. Tässä on kyse 1,2 miljardista. Ehkä voisitte enemmän kertoa Ranskasta ja sanoa meille, että milloin teidän arvionne jälkeen Ranskassa nämä pinta-alailmoitusjärjestelmät vihdoinkin toimivat. Toinen kysymys liittyy meidän vaatimuksemme siitä, että virheellisiä hankkeita ei enää saataisi, saisi korvata uusilla hankkeilla. Mehän parlamentissa olemme samaa mieltä siitä, että tämä on tällainen perusongelma, joka aiheuttaa aina uusia virheasteita ja me pyysimme, että te ehdottaisitte jotain sen suuntaista, että miten nämä meidän huomiomme voitaisiin ottaa, voitaisiin käsitellä. Ja viimeinen asia minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä. Me esitimme teille sitovan vaatimuksen ja halusimme kahdenvälisiä sopimuksia, komission ja jäsenvaltioiden kahdenvälisiä sopimuksia niiden valtioiden kanssa, jotka erityisesti ovat nousseet esille ähm, tämän eurooppaisen ohjausjakson mallin mukaisesti. Ja olette kyllä maininnut äh, sitoumukset äh, eri jäsenvaltioiden äh, kanssa, mutta se mitä me todella haluaisimme olisivat kahdenväliset sopimukset, jotka me näkisimme sitten todellakin sopimuksena Saksan, Ranskan, Espanjan kanssa ja sitten voimme katsoa, että onko edistystä tapahtunut. Eh, minä oikeastaan ajattelin, että tämä vaatimus olisi ollut selvä, mutta jos se ei ole vielä selvä, niin mielelläni kyllä sen selitän uudelleen. Se olisi meille parlamentin erittäin tärkeää. Kiitoksia. Jens, auch zur Discharge. Jens Haluatko vielä sanoa myös vastuuvapaudesta 2013 vai muista aiheista? No sitten komission jäsen. Uh, so, thank you, Mr. Pieper. Kiitos edustaja Piperre teidän kommenteistanne ja kysymyksistänne ja ennen kaikkea haluaisin painottaa, että Minusta meillä on ollut hyvät kokemukset edellisestä vastuuvapausmenettelystä ja pääsimme sitten lopulta yhteisymmärrykseen siitä, mitä on tehtävä, jotta ennestään parannetaan talousarvion hallintaa komissiossa ja kiittäisin teitä tästä. Ja toivon, että tämä perinne jatkuu myös kun Gresle on 2013 mietinnön laatijana. Sitten konkreettisemmin kysymyksiin. Miten me toimimme jäsenvaltioiden kanssa, jotka toimivat huonoiten, ja miten kerätään informaatiota. Jos te katsotte tämänpäiväistä mietintöä EU-budjetin suojaamisesta, niin kaikki on, jäsenvaltiot on otettu mukaan. Te näette, mitä, millä jäsenvaltioilla on eniten rahoitusoikaisuja ja miltä jäsenvaltioilta me olemme pyytäneet eniten nettorahoitusoikaisuja. Tämä kaikki informaatio on täysin avointa. Ja mitä tulee virhe, virheisiin jäsenvaltioissa, niin maanantainahan minä lupasin teille toimittaa informaation näistä arvioiduista virhe, virheistä ja tämä tullaan tekemään ihan nopeasti. Mitä tulee sitten toimenpiteisiin, Yritin jo sanoa tuossa alkupuheenvuorossani, että toimeen, otetaan, tässä otetaan käyttöön tällaista riskin perustuvaa lähestymistapaa, joka tarkoittaa sitä, että tilintarkastuksessa tai tarkastuksissa suuri osa ajasta kohdistetaan niihin jäsenvaltioihin, joilla on suurin riski ja niihin ohjelmiin, joissa on suurin riski myös DG-työllisyys tai, tai maatalous, pääosasto tai niin edelleen. Tämä on ihan uusi lähestymistapa, joka on otettu käyttöön ihan hiljattain ja, ja meidän täytyy nyt odotella tässä vähän aikaa ja katsoa, millä tavalla tämä uusi lähestymistapa toimii ja minkälaisia tuloksia tällä saadaan. Poliitikot haluavat aina välittömiä tuloksia, mutta ymmärrätte varmaankin hyvin, että koko tämä tilintarkastusjärjestelmä vaatii tarpeeksi aikaa, jotta voidaan ja kyetään arvioimaan, mitkä todelliset tulokset ovat tästä lähestymistavan muutoksesta. Sitten toinen kysymys, joka liittyy menettelytavan pituuteen. Tässä on nyt varmaankin väärinkäsitys, koska DG Regi, kun se toimeenpani vuoden 2008 toimintaohjelman sitoutui siihen, että se rajoittaa rajoittaa tämän menettelyn 24 kuukauteen ja minun käsittääkseni sen informaation mukaan, mitä minä olen saanut, he ovat kunnittaneet tätä määräaikaa. Joten minä en ainakaan ole tietoinen mistään ongelmista tässä kyseisessä asiassa DG Regin kanssa. Kun taas sitten DG Agri öö, nyt käynnistää nämä uudet menettelytavat vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyyn. He ovat sitoutuneet siihen ja nyt sitten katsotaan, millä tavalla he toimeenpanevat nämä sitoumuksensa, koska tämä on kuitenkin merkittävä muutos. Kuten te tiedätte, menneisyydestä nämä menettelyt kestivät välillä vuosikausia. Ja tämä vaatii aikamoisia muutoksia prosessissa – mutta meillä on tiukat säännöt, jotka vaativat jäsenvaltioilta vastauksia tiettyihin vaatimuksiin rajallisessa ajassa, määräajassa. Ja jos he eivät vastaa, niin sitä kohdellaan sellaisena, että he eivät ole antaneet vastausta ollenkaan ja itse menettely jatkuu. Eli tässä on nyt hyvin tiukat määräajat jäsenvaltioille. Ja minä uskon, että tämä antaa DG Agrille mahdollisuuden saavuttaa nämä tavoitteet ja mm, tiukentaa määräaikaa 24 kuukauteen. Sitten nämä nettorahoitusoikaisut ja Ranska. Meillä on toimintasuunnitelma, joka on hyväksytty ja sovittu komissiossa ja joka on toimeenpantava. Ranskan on se toimeenpantava vuoteen 2016 mennessä. On hyvin paljon asioita, jotka on otettava esiin, jotta voidaan parantaa tätä järjestelmää. Ja nettorahoitusoikaisu, ihan kuten te huomautitte, työ on käynnissä – Enkä minä tänään voi antaa teille enempää yksityiskohtia, koska ö, osasto tekee nyt töitä viedäkseen päätökseen tämän nettorahoitusoikaisuharjoituksen, mutta eiköhän tästä nyt piakkoin tule tietoja. Sitten hankalampi kysymys näistä Minä tiedän, että te olette kiinnostunut tästä näistä projekteista ja liittyen näihin uusiin sääntöihin nettorahoitusoikeudesta oikaisuista, niin ne projektit, joita ei ole jo, joille ei ole tullut seuraajaa 15. helmikuuta mennessä, vaan joissa on vieläkin tiettyjä epäselvyyksiä, niin niitä koskevat sitten nämä nettorahoitusoikaisut. Ja minusta tämä on suuri parannus tässä järjestelmässä. Toisaalta sitten taas lainsäädäntö, josta on sovittu lainsäätäjien kesken, ei öö, mahdollista tätä projektien korvaamista. Ja tästä on hankala keskustella tästä asiasta puhtaasti objektiivisesti ja kannustavasti, koska monet ihmiset ja asiantuntijat komissiossa ovat sitä mieltä, että kun annetaan jäsenvaltioiden korvata huonoja projekteja tai vääränlaisia projekteja uudella budjetilla, niin silloin tavallaan annetaan kannustin jäsenvaltioille identifioida itse mitä ongelmia projekteissa on. Koska tähän liittyy myös asia, jonka te otitte eh, esiin edellisessä vastuuvapauskeskustelussa, eli tämä ensimmäisen tason, eh, ensimmäisen tason valvonnan ja kontrollin heikkoudet. Joten mahdollisuus pitää nämä rahat ja käyttää ne toisiin projekteihin on tietynlainen porkkana näille ensimmäisen tason tarkastuksille niin, että todellakin eh, tarkastellaan näitä projekteja ja arvioidaan ja identifioidaan, missä on tehty virheitä tai laittomuuksia. Tämä on asia, josta on keskusteltava edelleen. Me olemme puhuneet tästä myös täällä useaan otteeseen tässä valiokunnassa, tästä keppiä porkkana lähestymistavasta. Ja tällä hetkellä meidän palvelumme, ja minä myös sympatisoin tätä lähestymistapaa, sitä, että tätä pitäisi nyt tulkita porkkanana jäsenvaltioille toimia silloin, kun on ongelmia joissain tietyssä erityisessä projektissa jäsenvaltiossa ja tämä netto-oikaisu on sitten sellainen, että jos eivät he toimi heti, niin he menettävät rahat ikuisesti. Ja ihan rehellisesti sanoen, teidän viimeinen kysymyksenne eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Ehkä te voisitte hieman selkeyttää, koska en oikein ymmärtänyt sitä pointtia. Voisitteko te selkeyttää kysymystä, niin kyllä ihan mielelläni vastaan. Markus. Clarify? Yeah, Markus. Ist ja auch eine eigenartige Situation, dass No, tämä on erikoinen tilanne, että meidän on vastattava kysymyksiin täällä, mutta kyllä minä tämän mielelläni teen. Mehän puhuimme tästä jo, herra Shemeta. Me olemme sitä mieltä, että A, tilintarkastustuomioistuin tekee tällaisia erityisiä valtiokohtaisia kertomuksia, keskittyy tiettyihin maihin, ja että B, komissio tekee maakohtaisia sopimuksia, kahdenvälisiä sopimuksia Saksan, Ranskan, Espanjan kanssa, jotka on sitten sitovassa aikataulussa toteutettava. Ja tässä pitäisi keskittyä näihin valtioihin, jotka erityisesti pistävät silmään ja vain niihin. Ja tämä toimisi ikään kuin eurooppalaisen ohjausjakson mallin mukaisesti ja suositamme, että toimitaan näin. Ja sitten tietyn väliajoin tarkastetaan, että miten tilanne on konkreettisesti parantunut näissä jäsenvaltioissa ja sitten kerrotaan parlamentille tästä. Minulla on vielä yksi lisäkysymys. Vastuuvapauskertomuksessa me pyysimme vapauttamaan ne valtiot raportointivelvollisuudesta, jotka ovat jo vuosia olleet sellaisia, että niissä ei ole mitään huomautettavaa. Koska tässähän voidaan jo luottaa siihen, että tämä jatkuu näin. Tähän te ette ole vastannut, mutta te olette kyllä sanoneet, että teillä ei ole riittävästi henkilökuntaa täyttääksenne kaikki ne vaatimukset, joita parlamentti esittää. Ja silloin meidän ehdotuksemme oli, että älkää valvoko niin paljon niitä, joilla ei ongelmia ole, vaan keskittykää niihin, jotka aina on jo vuosia ollut epäselvyyksiä. Jos voisitte tästä vielä sanoa jotain. Ja sitten viimeinen lisäkysymys, joka minulla on. Kyllähän vieläkin on niin, että myös tässä ensitason tarkastuksessa komissio on löytänyt pysyviä ongelmia jäsenvaltioiden viranomaisten kohdalla. Tässähän ei ole ilmeisesti tapahtunut mitään suurta parannusta. Ja te sanoitte, että vahvistatte eh, tarkastusstrategiaa juuri tätä ensimmäistä tasoa varten. Jos voisitte kertoa, mitä konkreettisesti on tehty viime kuukausina, ehkä viime vuosina meidän mietintömme pohjalta. Kiitoksia. Komission jäsen, olkaa hyvä. Uh, so I... No nyt ymmärsin kysymyksenne. Ensinnäkin me tiedämme, että aluepoliittisissa kysymyksissä Tämä rekisteröinti vaatii sen, että laaditaan bilateraalinen sopimus jäsenvaltion ja komission välillä. Ja siinä pidetään kiinni sitten näistä indikaattoreista ja, ja toimintatapakriteereistä, jotka jäsenvaltion on täytäntöön pantava, jotta voidaan varmistaa varojen tehokas käyttö. Ja tämä on tällainen jatkuva prosessi kaikissa jäsenvaltioissa. Jotkut ovat jo tämän toteuttaneet, jotkut ovat vielä prosessissa, mutta tämä on siis laillinen vaatimus. Ja ajatus siitä, että yhdistetään tämä vaatimus eurooppalaiseen ohjausjaksoon, on mielenkiintoinen. Tätä täytyy arvioida laajemmin ihan oikeudellisesti eurooppalainen ohjausjakso ei tarjoa sitovia vaatimuksia jäsenvaltiolle. Tämä on tällainen oikeudellinen ympäristö, jossa, tai puitteisto, jossa ohjausjakso toimii, ja se, että olisi sitovia laillisia vaatimuksia takaoven kautta, en usko, että tämä ainakaan välittömästi voisi toimia, mutta ymmärrän kyllä tämän ongelman. Meidän täytyy ponnistella, jotta voimme varmistaa parempaa suositusten toteuttamista ohjausjakson kohdalla. Ja tästä täytyy nyt keskustella, millä tavalla tämä voitaisiin tehdä, mitä välineitä tähän voitaisiin käyttää. Uusi komissio on taatusti avoin tälle keskustelulle. Mutta se, että se nyt välittömästi otettaisiin käyttöön, niin se on laitonta. Lainsäädäntö ei tarjoa tällaista mahdollisuutta. Sitten se, että kiinnittäisi vähemmän huomiota hyvin toimiviin jäsenvaltioihin. Minun käsitykseni on, että näin tapahtuu automaattisesti johtuen tästä uudesta riskiperusteisesta tarkastuskäytännöstä. Kun tehdään arvio, arvioidaan riskikriteerit, niin automaattisesti päädytään tilanteeseen, jossa nähdään missä maissa, missä ohjelmissa on tehtävä enemmän tarkastuksia esimerkiksi maataloussektorilla. Koska tässä nähdään heti, että tämä ja tämä jäsenvaltio, sillä on vähemmän riskejä ja silloin sillä tehdään vähemmän tarkastuksia. Joten Tällainen riskiperustainen lähestymistapa toteuttaa kaksi teidän toivettanne vuoden 2012 vastuuvapaus, vastuuvapaudelle. Eli huonoiten toimivat jäsenvaltiot, niitä tarkastetaan enemmän. Ja sitten taas ne jäsenvaltiot, jotka hoitavat asiansa hyvin, niissä tehdään vähemmän tarkastuksia. Mutta meidän täytyy toki olla hyvin varovaisia, koska ei tämä nyt ole näin yksinkertaista. Komission täytyy jatkuvasti kerätä informaatiota siitä, mitä tapahtuu näissä hyvin toimivissa jäsenvaltioissa, koska ehkäpä ne nyt toimivat hyvin, mutta huomenna sitten vähemmän hyvin. Joten tämä mietintö liittyen EUn talousarvion suojaamiseen, siinä käsitellään tätä. Ei ole kysymys niinkään siitä, onko uusi jäsenvaltio vai vanha. Tämä on hyvin tällainen eh, erilainen kuva. On tiettyjä nettomaksajia, jotka eivät aina kuitenkaan toimi niin hyvin eh, budjetin toimeenpanon suhteen. Tämä on se todellisuus. Tämä merkitsee sitä, että komission täytyy jatkuvasti kerätä tietoja ja olla sataprosenttisesti varma siitä, että nämä hyvin toimivat jäsenvaltiot jatkossakin toimivat hyvin. Ja tätä työtä on jatkuvasti tehtävä. Sitten nämä jatkuvat ongelmat eh, tarkastusten ja valvonnan ensimmäisellä tasolla – keskusteluissa ja suosituksissa. Vastuuvapausmenettelyssä tämä on otettu vakavasti ja olemme kiinnittäneet paljon huomiota tälle tasolle, tähän tasoon. Ja komissio on hyväksynyt suuntaviivat tai ohjeet siitä, millä tavalla nämä kaikkein yleisimmät virheet esimerkiksi julkisissa hankinnoissa näkyvät koska julkiset hankinnat ovat asia, jossa meillä on hyvin paljon virheitä. Me järjestämme koulutusta, joten tämä on myös tällaista jatkuvaa prosessia niille, jotka ovat mukana tässä ensimmäisen tason valvonnassa. Meidän täytyy ymmärtää tilanne myös tuolla ihan pohjalla. Ensimmäisen on valvonnassa henkilökunta, vaihtuvuus on suuri, koulutetaan ihmisiä ja he ovat siinä hyviä ja he kykenevät hyvin järjestämään tätä ensimmäisen tason valvontaa, mutta muutama kuukausi myöhemmin tilanne tulee uusia ihmisiä. Joten meidän täytyy koko ajan organisoida tätä prosessia uusiksi ja koulutuksia kaikkiin, kaikissa asioissa, jotka liittyvät näihin ensimmäisen tason tarkastuksiin. Tästä on nyt tullut komission pysyvä ohjelma ja uskon, että tästä tulee positiivisia tuloksia myös näihin ensimmäisen tason tarkastuksiin. 2000. Kiitoksia. Tämä oli aiheesta 2012. Sitten sitten tulemme vastuusvapauteen vuodelta 2013, synteensikertomus ja muut asiakirjat. Minä olen esittelijä ja siksi minulla on vielä muutama kommentti näihin asiakirjoihin liittyen. Ensinnäkin tämä synteesikertomus, sanotte, että varau ovat vähentyneet 29-21, ja jos katson nyt sitten Agri- ja Regi-pääosastojen kertomukset ja meillä oli kummankin pääjohtajan kanssa erittäin hyvät keskustelut, niin Agri-pääosaston pääjohtaja sanoo, että on 70 varaumaa ja Regi-pääosaston pääjohtaja sanoo, että 60, tämä tekee 130. Te olette tehneet yhteenvedon tällaisiin yleisiin varaumiin ja tämähän ei nyt vastaa tätä perusajatusta, koska tämä ei kuvastaa sitä, mikä vuosikertomuksessa sanotaan, että tämähän on myös synteesikertomuksen rooli. Minulla on siis vaikutelma siitä, että komission jäsenet eivät tarkkaan tiedä, mitä yksittäisessä pääosastoissa tapahtuu, koska tässä toimitaan hyvin tällaisella yleisellä tasolla, katsotaan asiaa hyvin kaukaa. Mielestäni tämä on väärin ja kannustaisin siihen, että tätä yhtenäistettäisiin tätä menettelyä, eikä tämä voi olla se, että pääjohtajat oman kertomuksensa yksinkertaistamat, vaan heidän lukunsa täytyy löytyä tästä synteesikertomuksesta, koska muuten se ei anna kokonaiskuvaa siitä, mitä nämä vuosikertomukset itse asiassa sanovat. Tämä oli ensimmäinen pyyntöni. Toinen pyyntöni liittyy varaumiin ja niiden kestoon. Tiedämme, että on ongelmia, jotka ovat olleet olemassa jo vuosia, ja olisi mukava, jos meille kerrottaisiin näistä ongelmista, jotka ovat olleet olemassa jo vuosia. Olisi tarpeen, että varaumien kohdalla meille kerrotaan, kuinka vanhoja nämä varaumat oikeastaan ovat. Sitten sanotaan, että täällä on uusia ja jotkut on poistettu ja toiset jatkuvat. Minua kyllä kiinnostaisi ja aion nyt kyllä kirjeen lähettää kummallekin pääjohtajalle kirjeen, kuinka vanhoja nämä yksittäiset varaumat ovat, koska sittenhän me voimme vasta kohdennetusti toimia. En halua tässä aiheuttaa hankaluuksia, vaan haluan toimia kohdennetusti ja voitte varmaan vastata minulle, miksi tähän mennessä näin ei ole tehty. Sitten sanoitte, että sataprosenttinen varmuus. No, minulle kyllä kelpaisi 90 prosenttinenkin varmuus, mutta jos nyt tässä katson, mitä tässä tämänhetkisessä synteesikertomuksessa on, niin kyllä siinä oppii uutta. Ensinnäkin sanotaan, että on tapahtunut editystä jäännösvirheasteen muotoilussa. Sitten minä pohdin, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että meidän ei pitäisi tätä oikein tarkkaan laskea, vaan että nyt ylipäätänsä olemme katsoneet asiaa tarkkaan. Minä tästä teen sen yhteenvedon, että virhe asteen nouseminen ei johdu välttämättä huonosta hallinnosta paikan päällä, vaan siitä, että asiaa tarkastellaan uudella tavalla ja komission ensimmäistä kertaa todennut sen, että jäsenvaltiot valehtelevat meille. Ja tämä löytyy näistä vuosikertomuksista tänään oikein hyvin, näistä toimintakertomuksista tänä vuonna oikein hyvin, että meille puijataan ja meille valehdellaan niin paljon, ettei sitä voida hyväksyä. Jos 31 67 maksuviranomaista täytyy korjata ylöspäin ja brittimaksuviranomainen ilmoittaa virheasteen ja sitten se korjataan 5,99, niin ei sitä voida noin vain hyväksyä. Vai Kreikka, minä voin vain sanoa, no mehän olemme siellä vierailleet, kyllä me heidät tunnemme. Tähän mennessä sanottiin aina, että kepe olisi 2-3 prosenttia. Ja minä kyllä haluaisin tietää, että mikä tässä on oikein ja mikä tässä on väärin, koska ne korjaukset, jotka tänä vuonna on tehty, ovat niin valtavia, koska komissio ensimmäistä kertaa on ö, ryhtynyt tarkkaan katsomaan jäsenvaltioiden tietoa, että kyllä tästä syntyy paljon kysymyksiä liittyen kaikkiin niihin lukuihin, joita olemme edellisinä vuosina saaneet teiltä. Eli kuinka varmoja olemme oikeastaan siitä, että tämä ei ole vain tällainen suurin piirtein noin luku, vaan varsin tarkka kuva ongelmista. Joten pääongelma on vieläkin lukujen luotettavuus, jäsenvaltiosta tulevien lukujen luotettavuus. Tämä on yhtenäisen tarkastusmallin kulmakivi ja myös komission työn kulmakivi. Ja sitten aluekehitysrahasto. Mitä me oikeastaan tiedämme siitä, mitä paikan päällä tapahtuu? Aluekehitysrahasto tilintarkastuskertomuksissa nousee esiin kolmannella tasolla, mutta entäs nämä kaksi muuta tasoa? Tämän kysymyksen esitin myös pääjohtajalle. Eihän tässä ole kyse siitä, että systemaattisesti kaikki pitäisi tarkastaa, mutta kun luemme artikkeleja lehdistöstä tai kuulemme täysin idioottimaisista hankkeista, hukatusta rahasta, jopa petoksista, niin kyllähän me näemme, että tässä on ongelma, joten miten komissio aikoo ensi vuosina alhaisemmalla tasolla maatalousrahastossa toimia. Aluetta rahastossa tämä onneksi tapahtuu, siellä maksu viranomaisia tarkkaillaan hyvin tarkkaan, mutta myös aluerahastojen suhteen tämä on tehtävä, koska meidän on tehtävä johtopäätelmämme siitä, mitä me nyt tiedämme. Me haluamme näitä tietoja vielä syventää. Meillä on erittäin tärkeää, että maatalousalalla saamme ö, ähm, sertifioivien viranomaisten tilastotiedot. Jos meidän täytyy 31 yhtä maksuviranomaista korjata, mutta jos nämä sertifioimat viranomaiset maksuviranomaisten heikon työn vahvistavat, niin sitten meillä on monikertainen ongelma ja ongelma löytyy myös aluerahastosta. Siksi on todella tarpeen, että saamme sertifioimien viranomaisten tilastotiedot sekä mitä tulee viranomaisiin maatalousalalla että hallintoviranomaisiin aluerahastoiden kohdalla. Joten pyytäisin, että saisimme nämä tiedot myös tätä vastuuvapautta silmällä pitäen. Meidän täytyy tehdä työtä, jotta e, olemassa olevat e, tiedot yhdistetään ja sitten e, niistä tehdään ne johtopäätökset, Meillähän on delegoitu säädös 482 2014, jota siterasitte äsken, jossa sanotaan, että komissio varsin vaihaisessa vaiheessa kertoo vakavista puutteista ja tekee rahoitusoikauksia. Milloin komissio kertoo meille tällaisista puutteista, kuten delegoiduissa säädöksissä on määrätty? Ja Lisäksi sanoitte, että teillä tulee olemaan vahvistettu tarkastusstrategia. Olisi mukava, jos saisimme tietää siitä vielä vähän enemmän. Miltä tämä vahvistettu tilintarkastusstrategia näyttää? Ja sitten työt kansallisten julkilausumien suhteen olisivat myös tärkein. Sitten tämä asiakirja, joka käsittelee ähm, talousarvion suojaamista. Se on kyllä tärkeä asiakirja. Vertaan sitä vielä viime vuoden asiakirjaa ja katsoin, mitä lisätietoja tarvitsemme. Olen erittäin tyytyväinen tähän asiakirjaan. Haluaisin sydämellisesti siitä kiittää. Mutta kuinka luotettavia nämä luvut ovat, jotka sieltä löytyvät? Ovat nämä, nämäkin luvut jäsenvaltioiden lukuja? Voiko niihin luottaa? Alue, kehityspääosaston johtajalta saimme tietää, että mitään tarkistuksia ei tehdä. Sitten sitten haluaisin tietää, kuinka luotettavia ne luvut ovat, jotka meille kerrotaan jäsenvaltioiden rahoitusoikauksista, ovatko ne ihan vain sellaisia, että täytyy vain toivoa, että ne ovat tosia vai perustuvatko ne jollekin tosiseikoille. Ja sitten mm, tämä yleiskertomus. Minä nyt ehdottaisin, että keskustelemme tästä Äh, tarkastuskertomuksesta erikseen. Jens. Niin, äh, tässä on vaarana, että ylikuormittamme komisia sen Schemmetä, mutta pelkään muuten, että en enää saa puheenvuoroa. Haluaisin esittää muutaman kysymyksen tai lisätä tähän muutaman kysymyksen ja ensin muutama huomio, koska edustaja Piper äh, provosoi minua hieman. Ensinnäkin kiitos äh, Shemetalle kaikista näistä huomioista ja tästä tämän ajatuksen oikeudellisuudesta, äh, sitä, että ohjausjakso otettaisiin mukaan budjetin valvontaan. Meillähän on tämä ajatus, että sosiaali, jos sosiaalidemokraatit sanovat, että jokin on äh, laitonta, niin, niin kristin, kristillisdemokraatit sanovat toisinpäin. Toisekseen ihan vain pöytäkirjoihin tässä valiokunnassa ei ole yksimielisyyttä siitä kysymyksestä, ovatko varojen siirrot ei oikeista, tai siis huonoista projekteista toisiin projekteihin, onko tämä hyväksyttävää. Minä olen itse ollut esittelijä ja olen ollut täysin komission linjoilla, mutta ongelmalla on kuitenkin se, kuten Ingerkin vielä täällä otti esiin monen kertaan, että paikan päällä alueilla me emme voi luottaa hallintoon ja tarkastukseen. Sen vuoksi meidän täytyy saada jonkinnäköinen kannustin siitä, että he työskentelevät oikein. Ja tämä kannustin voi olla minusta se, että he saavat pitää tämän rahan, jos te jos he itse löytävät nämä virheet ja jos EU löytää sen virheen, niin silloin rahat vedetään takaisin koska muuten tässä ei ole tällaista kannustin luonnetta. Ja silloin äh, me etäännymme meidän poliittisista tavoitteista me Tästä ei ole yhtäläisyyttä. No enemmistö, kyllä tietenkin. Sitten tästä synteesikertomuksesta. Lähdetään tässä nyt ehkäpä yksityiskohtiin, mutta millä tavalla nämä rahoitusoikaisut toimivat? Minä kuulun niihin tässä valiokunnassa, jossa niihin, jotka sanovat, että rahoitusoikaisulla voidaan hoitaa asioita. Mutta onko tässä nyt ero rahoitusoikaisussa? Minulla on tämä nyt englantilainen versio. Mikä on ero rahoitusoikaisu kun on kysymys vahvistetusta, loppuun viedystä taikka käynnissä olevasta. Millä tavalla minä luen nyt tätä taulukkoa, kun yhtäkkiä esimerkiksi Iso-Britannia on hyvin tiukkana ja jäsenet sanovat taas muuta. jossain taulukoissa kuitenkin ne luvut ovat hyvinkin negatiivisia. Millä tavalla nämä nyt pitäisi tulkita? Tästä pyytäisin selvitystä. Ja sitten vielä lopuksi. Nyt monet ohjelmat ovat loppu suoralla vuodelta 2006. Minusta olisi hyvä, jos komissio, samoin kuin tilintarkastustuomioistuin, näiden tämän ohjelmajakson lopuksi, kun kaikki projektit on tarkastettu ja, ja talous on hoidettu ja me tiedämme, mitä pitää korjata ja mitä ei, että näiden oikaisujen jälkeen saisimme vielä vuoden 2000-2006 näistä virhetasoista tietoa. Minusta olisi hyvä saada tietää tämä. Kiitos. Vielen Dank, Kommissar bitte. Kiitoksia, hyvä komissio. Thank you very much. Kiitoksia kysymyksistä. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen koskien varaumien määrää, itse asiassa kautta vuosien olemme raportoineet varaumista talous, talousarvion tasolla, mutta mielestäni tämä synteesikertomus, synteesikertomusta pitää tarkastella yhdessä vuotuisen toimintakertomuksen kanssa pääjohtajan kanssa. Nämähän ovat julkisesti saatavilla ja valiokunta tietenkin saa ne myös käsinsä. Täältä löytyy kaikki varaumat, ne on asianmukaisella tavalla avoimesti esitetty. Ei ole mitään peiteltävää tässä. No, en voi tietenkään sitoutua seuraavan komission nimissä mihinkään, mutta olisi varmasti hy- hyvä keskustella heidänkin kanssaan, onko tarvetta tehdä muutoksia synteesi-kertomuksen kohdalla. Mutta kaikki on kuitenkin siellä avoimesti saatavilla. Yksityiskohtaisesti on läpikäyty varaumat pääjohtajien tässä toimintakertomuksessa. Tämä on nykyajan käytäntö, mutta ehkä komissa kyllä voisi olla valmis keskustelemaan mahdollisista muutoksistakin mitä tulee tähän toimintapaan? vielä varaumista ja kuinka kauan ne kestävät tai ovat voimassa. Olen myös sitä mieltä, että jos panemme liikaa tietoa synteesiin, silloin siitä tulee valtaisa raportti, eikä ole kovinkaan luettavaa. Itse asiassa varaumat ja te, täytän, niiden täytäntöönpanotilanne, siis varaumin täytäntöpano on esitetty myös pääjohtajien vuotuisessa toimintakertomuksessa ja vastuuvapausmenettelyn yhteydessä mielestäni olisi hyvä idea kutsua pääjohtajat selittämään myös näistä pitkäaikaisista varaumista ja minkälaisia ongelmia on ollut muuttaa tilannetta. Joskushan ongelma, johon varauma tarttuu, saattaa olla varsin monimutkainen kysymys ja on hyvin vaikea ratkaista sitä vuodessa tai kahdessakaan. mutta komission eri yksiköt varmasti ovat valmiita selittämään konkreettisemmin eri varaumia, eri yksittäisiä tilanteita, minkälaisia ongelmia on toimeenpanossa, koska tämä todellakin minusta on äärimmäisen tärkeä aihe, koska meidän täytyy kiinnittää paljon huomiota toimintasuunnitelmien toimeenpanoon, siis kun nämä liittyvät varaumiin. Tätä komission toimenosuutta onkin vahvistettu, mutta mikäänhän ei ole täydellistä ja varmasti voidaan vielä edelleen vahvistaa tätä toiminnan aluetta, koska käytännössähän juuri tämä johtaa sitten todelliseen edistykseen, mitä tulee eri yksikköjen suoritustasoon ja kykyyn. Sitten vielä jäännösvirhetaso. Risk level at risk, I think uh, it's uh, amount at risk. Yeah. Uh, I just... Ja lasketut riskit tavallaan. Haluaisin vain sanoa, että te juuri täällä valiokunnassa pyysitte, että parannetaan tässä asiassa metodologiaa, kun arvioidaan sekä jäännösvirhetasoa että riskialttiita virheitä. Ja näin komissio on tehnytkin esimerkiksi tämä pieni nousu nämä summat, jotka ovat vaaranalaisia, liittyy pitkälti tähän metodologian parantamistavoitteeseen, koska nyt kaikki yksiköt käyttävät samaa metodologiaa, kun arvioivat riskivirhetasoja. Sama koskee jäännösvirhetasoja joissakin maksuvirastoissa – luku, joka virastoista on tullut, on noussut dramaattisesti, mutta sekin oli mukana teidän pyynnössänne, että ei täysin tukeuduttaisi metodologiaan tai informaation, jota saadaan jäsenvaltioilta, vaan otettaisiin käyttöön metodologia, jolla voidaan todella arvioida tilannetta. Työtä nyt on tehty komission eri yksiköissä, niin kuin mainitsin johdannossanikin, että maatalouden pääosasto on täysin muuttanut oman lähestymistapansa ja mielestäni nyt, mitä me, me olemme saaneet aikaan, niin se on jotakin paljon luotettavampaa, tieto on luotettavampaa, jota saadaan maassa, maatalouden pääosastosta, koska he eivät käytä vain maksuvirastojen antamaa tietoa, vaan tietoa tulee myös heidän omista tarkastuslöydöksistään, muista lähteistä vielä. Ja tältä pohjalta he sitten laskevat jännösvirhetason. Seuraavaksi mitä tulee alue politiikkaa ja sen varoja ja alhaisempia tasoja. Niin, mielestäni tässä tärkeää ensinnäkin on se, että noudatamme lainsäädäntöä ja komissio ei voi saavuttaa tätä todellista yksinkertaisella tavalla viimeistä avunsaajan tasoa, vaan pitää laatia selkeät säännöt, milloin näin voitaisiin tehdä. Ja mielestäni on tärkeää myös keskustella jäsenvaltioiden kanssa siitä, kuinka tilannetta voitaisiin parantaa. Mutta tässä mielestäni tämä on hiukan arkaluontoinen tilanne, koska Meidän täytyy toimeenpanna toimia, joihin liittyy sekä pieniä rangaistuksia että kannustimia tikkua keppeä porkkana jäsenvaltion viranomaisille, jotta he voisivat luotettavammalla tavalla arvioida alhaisimpia tasojaan, koska mielestäni on se kovin vaikea keskittää kaikkea komission tasolle, koska yksinkertaisesti ei meillä vain ole tarpeeksi voimavaroja saavuttaa tämä tuen saaja. Kun tarkastelette, kuinka paljon avunsaajia meillä on aluepolitiikankin alalla, niin uskon, että on todella epärealistinenkin hanke. Ei komissio mitenkään tällaiseen pysty, joten tässä meidän pitäisi korostaa enemmän sitä, että parannettaisiin tätä keskitasoa valvonnassa kansallisten viranomaisten kohdalla. Ja niin kuin äsken vastasin herra Piiperille, niin me olemme toimeenpanemassa koko joukkoa erilaisia toimia, mukaan lukien myös uudet tarkastustrategiat, joita on parannettu eri pääosastoissa ja pääkohdat näissä strategioissa liittyvät riskiperusteiseen tarkastuslähestymistapaan. Se on erittäin tärkeä muutos komission toiminnassa. Mitä tulee sitten vakaviin puutteisiin, Mm. No kun saadaan sitten tietoa, koska tämähän on uusi sääntö ja uskon, että on ihan normaali toimintatapa jonkun ajan päästä sitten arvioida ja raportoida, miten uusi väline toimii ja 2013 vastuuvapauskeskustelun yhteydessä voidaan ehkä sopia sopivasta ajoituksesta, joka liittyy ensimmäiseen raportointiin, koska hiukan tarvitaan aikaa, jotta voidaan sitten myös arvioida, miten uusi väline toimii. Sitten kansallisiin vahvistuslausumiin. Voin olla ylpeä siitä, että eri monien kokousten jälkeen, jossa on mukana neuvoston edustajia, entinen tämänkin valiokunnan jäsen oli paikalla ja minä itse. Itse asiassa me onnistuimme sopimaan, mink, miten näitä kansallisia vahvistuslausumia pitäisi laatia ja tällainen malli tai kaava tulee sitten käyttöön niissä jäsenvaltioissa – jotka toimeenpanevat kansallisia tai toteuttavat kansallisia vahvistuslausumia. Ja mitä tulee tulevaisuuteen, niin meidän täytyy löytää jonkinlaisia porkkanoita ja kannustimia, jotta voidaan helpottaa kansallisten vahvistuslausumien käyttöönottoa, koska juristeja ajatellenhan tämä laillisesti sitova vahvistuslausuma on tärkeä. Se on myös tärkeä parannus ja sitä kautta hallintojärjestelmät tehostuvat jäsenvaltioissa. Mutta työ, jonka komissio on luvannut, on jo viety loppuun. Kiitos tässä Jan Mulderille, Mulderille ja myös niiden jäsenvaltio, kiitos niille jäsenvaltioille, jotka osallistuvat tähän erittäin tärkeään työhön. Sitten mitä tulee lukujen luotettavuuteen, kertomuksessa, joka käsittelee e- EU-talousarvion suojelua. Uskon, että taitaa olla kaksi kahden tasoisia lukuja. Joitakin lukuja on laadittu komissiossa. Ja Manfred Kraft on täällä paikalla. Hän voi vahvistaakin että olemme luottavaisia sen suhteen, että nämä luvut ovat todellakin täysin luotettavia. Ja niitä voitaisiin syvällisestikin analysoida. Jäsenvaltioiden antamat luvut, jotka löytyvät myös tästä kertomuksesta, niistä emme ole sataprosenttisen varmoja, missä määrin ne ovat luotettavia. Mutta Tällä hetkellä emme voi parempaakaan kuvaa antaa. Tämä on sellainen alue, jossa lisäparannuksia työssä vielä tarvitaan, mutta uskon, että kaikki olemme samaa mieltä siitä, että mitä tulee aikaisempiin kertomuksiin, Tämän vuotinen kertomus on paljon, siellä on paljon enemmän tietoa, ajattelun aihetta tämäkin valiokunnan jäsenille Samoin komission eri toimialat ovat valmiita antamaan vielä yksityiskohtaisempaa tietoa. Buchhalter eu komission schön, dass Sie da sind. Dann Graf, äh, komission pääkirjanpitäjä. Äh, mukavaa, että olette täällä. Voitteko kertoa lukujen luotettavuudesta ja miten olette vakuuttuneet näiden lukujen luotettavuudesta? Kiitoksia puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Tämä tiedonanto liittyen budjetin suojaamiseen, se tekee eron komission lukuihin, jotka perustuvat komission omaan työhön, ja lukuihin, lukujen välillä, jotka perustuvat jäsenvaltioiden työhön. Luvut, jotka perustuvat komission työhön, ovat luotettavia. Meillä on varsin vahvat takeet siitä, että ne luvut, jotka olemme teille antaneet, ovat oikeat. Ja nämä luvut, jotka komission jäsen nosti esiin puheessa, esimerkiksi tämä 2,3 prosenttia ähm, liittyen maksuihin, joita on tehty, ne sisältävät ainoastaan äh, komission lukuja, ei jäsenvaltioiden lukuja. Tietenkin äh, jäsenvaltiotkin tekevät toimia, jotka liittyvät EUn ähm, talousarvion suojaamiseen. Äh, olemme tämän kertoneet luvussa seitsemän en mene yksityiskohtiin, mutta siellä sanomme, että olkaa varovaisia, luvut eivät välttämättä ole oikein. Me olemme olleet tässä hyvin varovaisia, olemme yrittäneet korjata niitä lukuja, jotka eivät ole luotettavia, korjaamalla niitä alaspäin, mutta todennäköisesti menimme ehkä liian pitkälle, ne saattavat olla liian alhaisia, mutta nämä luvut eivät ole mukana, kun puhumme EUn talousarvion suojaamista. Siinä käytämme ainoastaan omia lukujamme ja siinä voimme olla varsin varmoja siitä, että ne ovat luotettavia. Esimerkiksi liitteessä, tilien liitteessä kuusi, joka minun allekirjoitettava, se on, ne ovat siellä mukana. En voi puhua vielä tästä vuodesta, mutta viime vuonna saimme tilintarkastustuomioistuimen tota, puhtaat paperit, joten Tämäkin puhuu tämän puolesta. Minulla on kovasti sympatiaa herra Gajerin kommentin suhteen. Tämä tiedonanto EUn talousarvion suojaamisesta antaa hyvin paljon lukuja. Miksi? Koska haluamme antaa teille kokonaiskuvan kaikista niistä toimista, joita komissio toteuttaa. Aloitamme rahoitusoikaisuista, jotka ovat käynnissä, eli me teemme tarkastuksen tai jäsenvaltiot antavat meille tilintarkastustietoja, ja jos huomaamme, että on järjestelmäheikkouksia ja että on ilmoitettu menoja, jotka, tai, jotka eivät ole hyväksyttäviä, niin sitten me aloitamme tämän menettelyn. Toinen asia on se, että joko saamme hyväksymään jäsenvaltiolla, että voimme viedä nämä läpi, ja jos hyväksyntä ei ole, niin sitten teemme takaisinpärintämääräyksen, jotta saamme rahamme takaisin. Nämä luvut on vahvistettu, ja viimeinen vaihe on se, kun saamme sitten nämä rahat. Rahat maksetaan takaisin, tai olemme poistaneet vähentäneet sen maksusta, joka on jäsenvaltiolle tehdä, joten teillä on tässä kokonaiskuva kaikista eri prosessivaiheista. vaiheista. Kysyitte myös, voisiko komissio ja tilintarkastustuomioistuin arvioida tiettyjen ohjelmajaksojen rahoitusvirtoja. Pohja tälle on, jos menette tähän tiedonantoon EUn talousarvion suojaamisesta 6. 4.24 kohdassa on taulukko ohjelmakaudesta 2006 2000-2006 ja siinä olemme osoittaneet, että aluekehitysrahaston kohdalla kaikki korjaukset ovat noin 4,5 prosenttia kokonaiskorjausmäärästä. Tämä on siis materiaalinen tämä määrä ja sillä on vaikutusta. Huomaatte, että tässä on todellisesta määrästä kyse, kun teemme näitä rahoitusoikeuksia joko omalta osaltamme tai yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden kanssa. Sitten meille esittiin toinen kysymys näistä äh, varaumista. Haluaisin antaa teille lisätietoa, mm, mitä tulee komission puheenvuoron. Jos menette tämän syyttäisikertomuksen sivulle 13, niin haluan nyt siterata sitä, mitä komissio siellä sanoi. Komissio sanoi, että varaumien määrä ei ole indikaattori sille, eh, kuinka paljon ongelmia tai virheitä palveluyksiköt ovat eh, todenneet, koska Muuten tästä saattaisi syntyä suhteettoman suuri määrä varaumia. Tätä voitaisiin tarkentaa vielä, että yksi varauma aluekehitysrahaston suhteen koskee niin ja niin monta operationaalista ohjelmaa. Me teemme jatkuvasti työtä vuosittaisten toimintakertomusten ja synteesikertomuksen laadun parantamiseksi. Me otamme tämänkin pyynnön mukaan, jotta varmistaisimme, että tulevat toimintakertomukset eh, tuovat enemmän tietoa siitä, mitä näiden varaumien taustalla on. Eh, päätän puheenvuoroni tähän ja toivottavasti vastasin kysymykseen, puheenjohtaja. No, eh, vielen Dank. Ich möchte noch einen... Paljon kiitoksia. Meillä on vielä yksi lisäkysymys. Sanoitte, että jäsenvaltioiden luvut, ne te mm, korjasitte alaspäin, jos teillä oli epäilyksiä. Millaisten kriteerien pohjalta te ne korjasitte? To... Kiitos puheenjohtaja. Jos menette sivulle 35 liittyen talousarvion suojamiskertomukseen, siellä teillä on informaatiota. Tässä korostetaan sitä, että komissio on ottanut tietynlaisen lähestymistavan, tiukan lähestymistavan jäsenvaltioiden ilmoittamiin numeroihin eh, varmistaakseen sen, että näitä ei ole yliarvioita. Jos meillä oli selkeä indikaatio siitä, että eh, luku ei ollut täysin oikea, niin me otimme sen pois. Mutta haluan painottaa, että me olimme hyvin eh, tiukkoja koska tuloksena jotkut näistä luvuista saattavat todellisuudessa olla korkeampia. Jos meillä oli lainkaan epäilyitä, otimme tämän luvun pois ja laitoimme siihen korjatun luvun tähän tilalle. Tämä ei nyt ollut vastaus kysymykseeni, koska tämähän juuri on se kysymys. Mikä on tämä varovainen lähestymistapa? miten tämä kyseenalaistetaan, miten tämä korjaus tehdään, mitä tietoja teillä on, jotta voitte tämän korjauksen tehdä. Mutta ette voi antaa lisäkommentteja näistä kokonaisluvuista. Meistä olisi kiinnostavaa tietää, mitkä luvut on korjattu miten koska siitä voimme sitten tehdä johtopäätöksiä näiden lukujen luotettavuudesta kokonaisuutena. Thank you, Mrs. Chair. Okay, I will, uh, go more into the... Kiitos. Menen siis yksityiskohtaisemmin asiaan. Meillä on uh, paljon informaatiota, jotta voimme arvioida jäsenvaltioiden informaation luotettavuutta. Ensinnäkin informaatio hallintoviranomaisilta eri operationaalisissa ohjelmissa, sitten on maksuviranomaiset ja sitten on tarkastusviranomaiset. Tällä hetkellä DG Region lähestymistapa ihan kuten oikeutetusti huomautitte, riippuu siitä informaatiosta, mitä tarkistusviranomaiset antavat. Ja me voimme käyttää noin 90 prosenttia heidän antamastaan informaatiosta. Eli he antavat meille tilintarkastus- tai tarkastuskertomuksia kansallisilta viranomaisilta, ja me sitten arvioimme nämä. Me teemme tämän sillä tavalla, että luotamme omaan tarkastustyöhömme, samoin kuin tilintarkastustuomioistuimen tekemään työhön. Sitten on luonnollisesti kysymys siitä, mitä me teemme tarkastusviranomaisten 10 prosentille, jota emme voi käyttää tai emme kykene tarkistamaan. No, Walter Defa on luvannut, että hän toimittaa teille yksityiskohtaisempaa informaatiota siitä, millä tavalla me tulemme tähän loppupäätökseen 90 prosenttia ja 10 prosenttia. Minä lupaan teille myös, että toimitamme teille taulukon, joka selittää tarkasti, mitä on tapahtunut, kun on kysymys jäsenvaltioiden luvuista ja alkuperäisistä ilmoituksista, joiden summia on korjattu, ja sitten tämä lopullinen meidän korjauksemme ja sitten tämä lopullinen luku. Commissioner, please. No kovasti odotamme sitä, komission jäsen. Now to, but would like to turn to... Haluaisin käsitellä näitä herra Gajarin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymyksenä taisi koskea, miten määritellään oikaisuja, miten ne on täytäntöönpantuja tässä jo Manfred Kraft tähän vastasi Haluaisin vastata teidän toiseen kysymykseenne. Se käsitteli sitä, miten arvioidaan toimenpantoja kontrolleja. Mielenkiintoinen kysymys. Esimerkiksi For the next commission and, uh... kysymys seuraavallekin komissiolle ja parlamentille päättää tästä, mutta kun minusta olisi kyllä kovasti kiinnostavaa, jos sitten sen jälkeen, kun on 2000-2006 valvontamekanismi viety loppuun, niitähän ei ole vielä täysin viety loppuun muutaman jäljellä vielä, mutta kun kaikki on täysin valmista, olisi hyvä ajatus, jos tilintarkastustuomioistuin laatisi tarkastuksen toimeenpannuista ohjelmista ja arvioisi, mikä on tämä lopullinen tulos koskien todellista jäännösvirhetasoa sen jälkeen, kun on toimeenpantu kaikki korjaukset ja kaikki mm, kontrollimekanismit ovat työnsä tehneet. Ymmärrän kyllä, että tämä on lisätyötä tilintarkastustuomioistuimelle, niin heille kuin vastuuvapausviranomaisellekin, kun pitää päättää, kannattaako tällaista työtä tehdä. Mutta uskon, että tämä voisi auttaa myös lopettamaan tai ainakin vähentämään tällaista keskustelua todellisesta jäännösvirhetasosta ja Tätähän käydään joka vuosi ohjelmakaudella. Olen varma, että näissä ex post jälkikäteistarkistuksissa jännösvirhetaso olisi paljon alhaisempi tai todellinen jäännösvirhetaso olisi alhaisemmalla tasolla kuin vuosittaiset määrät. Dankeschön. Gibt es... Kiitoksia. Onko puheenvuoroja kollegoilta? Ei näytä olevan. Kollega Wogan. Uh, thanks, Chair. And, um, like others, can I... Kiitos. Haluaisin kiittää komissiota tästä viiden vuoden tehdystä työstä ja siitä, millä tavalla komission jäsen on tehnyt yhteistyötä meidän valiokuntamme kanssa. Ja tästä kiitos. Ihan lyhyt kommentti ja kysymys tästä synteesiraportista, varsinkin näistä toimista. Minusta tässä nyt on keskitytty enemmän itse toimintaan. Ja se on mainittukin tässä useaan kertaan. Minusta on tärkeää, että emme vain puhu siitä, että eu rahoitus toteutetaan hyvin, vaan että se on myös tehokasta ja tuo tiettyä arvoa ja lisäarvoa. Se on tärkeä osa tässä raport- mietinnöstä. Mutta mikä tässä ei ole selvää, tulemmeko me mittaamaan samalla tavalla tätä tulevaisuudessakin. Tässä on tiettyä ehdollisuutta, mutta ei vieläkään ole selvää, tulemmeko me mittaamaan tätä myös jäsenvaltiotasolla ja komissiotasolla. Tähän kommentti, kiitos. Uh, Well, thank you. Thank you very much for your kind words. No kiitoksia, kiitoksia oikein paljon ystävällisistä sanoistanne ja myöskin tästä kysymyksestä. On totta, että komissio panee täytäntöön niin kutsuttua toimintapohjaista kulttuuria toimielimessä ja tässä halutaan eh, yhdistää eri asiakirjat, joita meillä on hallintosuunnitelmasta, jonka tuotamme joka vuosi, jonka pitäisi olla äh, perustua nimenomaan tuloksellisuuteen. Ja sitten äh, vuosittaisissa toimintakertomuksissa äh, kerromme myös tuloksista, joita olemme saavuttaneet eri ohjelmien täytäntöönpanossa. Ja sitten meillä on arviointikertomus, joka myös arvioi tiettyjen eh, eri ohjelmien tuloksellisuutta. Tämä on komission sisäistä toimintaa ja komissio keskittyy tähän yhä enemmän, painottaa tätä yhä enemmän. Meidän on myös katsottava sitä, miten tämä voisi näkyä myös tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa ja mikä linkki meillä on näiden kriteerien ja vuosittaisen virheasteen välillä ja miten tämä tuloksellisuus, tarkastus voitaisiin ottaa mukaan tähän tilintarkastustuomioistuimen kokonaistyöhön. Sitten jäsenvaltioista. No, näissä sopimuksissa jäsenvaltioiden kanssa jäsenvaltioiden täytyy sitoutua konkreettisiin avainindikaattoreihin, eli mitä ne aikovat toteuttaa kohesiorahastolla tai sosiaalirahastolla esimerkiksi, ja sitten niiden täytyy raportoida tästä edistyksestä, äh, näiden indikaattorien täytäntöönpanon edistyksestä ja komissio tietenkin äh, valvoo tätä täytäntöönpanoa. Ja tällä uudella ohjelmakaudella meillä on tämä 10 äh, prosentin varauma, jota voidaan käyttää myös välineenä, jolla voidaan katsoa, kuinka hyvä jäsenvaltioiden toiminta on ollut. Joten nyt meillä on tämä jo käytössä ja meidän täytyy panna se täytäntöön ja sitten katsoa, millaisia tuloksia se tuottaa. Vielen Dank. Ich möchte dann zum internen Bericht des Innenrevisors kommen. Nyt haluaisin mennä sisäisen tarkastajan kertomukseen. Minulla on muutamia kysymyksiä tästä kertomuksesta. Ensimmäinen kysymys on, että miksi teillä on inter, tällainen interservice-konsultaatio eh, ja mitä siitä on sitten tullut eh, tuloksena ja onko tätä kertomusta muutettu. kiitos tästä eh, työasiakirjasta. Tämä on paljon mielenkiintoisempi kuin ehm, itse kertomus. Eikö tämän kertomuksestakin voitaisiin tehdä kiinnostavampi kirjoittamalla siihen vähän lisätietoja? Tämä on nyt tällainen pieni valtataistelu, joka meillä täällä on näistä asiakirjoista. Jos looginen seuraus on se, että saamme aina nämä, meidän on aina vaadittava nämä perusasiakirjat, jotta voisimme osoittaa, että jos tuossa varsinaisessa kertomuksessa ei ole riittävästi sisältöä, niin meidän on hankittava sisältö itse. Kyllä minä olen valmis siihen, mutta mielestäni se ei ole tarpeen, koska meillä on ihan riittävästi työtä, joten minä todellakin pyytäisin, että nämä kertomukset olisivat vähän äh, sisällöllisesti rikkaampia, äh, eli niissä ei vain viitata joihinkin ongelmiin, vaan itse asiassa kuvataan nämä ongelmat. Silloin meillä äh, säästyy työtä ja meidän ei tarvitse osoittaa, että kyllä me pystymme nämä Mm, tiedot itsekin hankkimaan. Minä kyllä tätä kovasti pohdin, kun tämän kertomuksen näin, koska tämä nyt oli alkukommentti. Ja sitten minulla on vielä kysymys liittyen täytäntöönpanoon. Nyt kun luen, että on kymmenen erittäin tärkeää suositusta, jotka ovat olleet jo yli kuusi kuukautta toteuttamatta, niin silloin minä kyllä kysyn itseltäni, kuinka vakavasti nämä suositukset oikein otetaan. Jos ei oteta, niin sitten meidän pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin. Meillä olisi tärkeää tietää, mitkä nämä kymmenen erittäin tärkeää suositusta oikein tarkkaan olivat, ja minä todellakin tarkoitan tarkkaan. Ja sitten oli vielä kolme erittäin tärkeää suositusta, jotka äh, jännettiin ennen vuotta 2009. Olisi mukava tietää, mitkä nämä kolme erittäin tärkeää suositusta oikein olivat. Meillä oli niin paljon asiakirjoja tällä viikolla, että nyt en itsekään pysy enää perässä mutta ei voi luvata, etten sitten jätä vielä kirjallisia kysymyksiä. Niin, no varaumat tutkimuksen alalla tai kehitysyhteistyön alalla. Tutkimuksen alalla meillä on on koko seitsemässä tutkimuksen puiteohjelma varaumassa ja kehitysyhteistyössä kaikki, mikä menee yli kahden prosentin, on varaumassa. Olisi mukavaa, jos sisäinen tarkastaja voisi enemmän kertoa tästä metodologiasta. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Käyn näitä kysymyksiä järjestyksessä, minkä takia yksikön välinen äh, konsultaatio tästä kertomuksesta. Tämähän oli sisäisen tarkastajan raportti, vaan kolmen toimielimen äh, kertomus. Tämä liittyy vara, varainhoitoasetuksen vaatimuksen kaikki. Kaikista sitten kuullaan äh, komission konsultaation yhdessä, ei, siellä ei tapahtunut oikeastaan mitään, eikä tapahtunut yhtään mitään, mitä tulee tähän sisältöön, jos sitten mitään, mitä se tapahtuu. Tässä on kyse siitä, että vakuututaan siitä, että väärinkäytöksiä ei ole ja termit ovat tarpeeksi äh, täsmällisiä, joilla on tarpeeksi tasapainoisia, jotta voidaan hyväksyä virallisesti komissiossa kyseinen kertomus. Mitä tulee niin sitten on tietysti toinenkin kertomus, johon tämä perustuu, nimittäin 99 artiklaan varhaitoastuksessa. Se on sisäisen tarkastajan kertomus komissiokollegiolle, mutta se ei ole mikään julkinen raportti eikä varsinkaan. Siis varainhoitoastuksessa vaaditaan kaksi kertomusta tästä toista käsitellään tänään ja varainhoitoasetus on aivan selvä sananen. Nämä ovat, tämä on tiivistelmä eri suosituksista ja muista. Siis tämä on tiivistelmä teidän, te voitte olla rajoittamassa tutkija asioita vastuuvapauksen kysymys yhteydessä. Voitte sitä kaikki mahdolliset kysymykset, voitte vaatia kaikki kertomukset sisältä tarkasteltua haluatte, mutta varoitan, se on paljon paperia. Tämä vain tästä menettelytapakysymyksestä. Kysyitte minulta, missä määrin vakavissaan toteutetaan näitä suosituksia. Kaksi vuotta sitten ollut komission sisäinen tarkastaja ja voin vakuuttaa teille, ja sanon tämän erittäin maltillisesti. Voin vakuuttaa teille, että tähän suhtaudutaan erittäin vakavissa näihin suosituksiin. Komissiossa on tällainen Audit Progress Committee, eräs Semetan idea muuten, ja se on äärimmäisen kurinalainen, kun se seuraa sisäisen tarkastuksen suositusten toteutusta. Me mittaamme niitä, on seurantaa suositusten toimeenpanosta ja voin vakuuttaa teille, että toimitaan todella yksityiskohtaisesti ja kurinalaisesti. Te olette huolissanne siitä, kun on kymmenen suositusta, jotka ovat jäljelle jääneet, joita ei ole vielä toteutettu täysin No se on kyllä varsin pieni määrä. Tämähän on, nythän ollaan yhdessä kahdessa prosentissa vain. Sitten kun olemme laatineet, sitten kun olemme laatineet tämän kertomuksen, on ollut lisätoimeenpanoja jo. Nyt on vain seitsemän, joita ei ole vielä täysin toimeenpantu. Me teemme koko ajan tietenkin työtä. Joka vuosi me laadimme koko joukoon seurantatarkistuksia, miten tulee suositusten täytäntöönpanoon to- toimeenpanoon. Voin kertoa, että herra Semetäkin tämä paremmin tätä kuin minä, että on keskusteltu Audit Progress-komiteassa, jossa on selkeä puhetta, ja komission jäsenet ovat todella sitoutuneet suositusten toteutukseen. Se on heidän etujensa mukaista todellakin, että ei kannata ollenkaan tätä epäillä. Te kysyitte sitten minulta miten laaditaan virhetaso seitsemännen puiteohjelman kohdalla ja DEFCO äh, kehitysyhteistyöpausastolle Me laadimme sellaisen menettelytavan, jota kutsutaan limited reviews nämä ovat tällaisia osittaisia tarkastuksia, koska meillä on yksinkertaisesti aikaa, mitä tässä tehdään. Me tutkimme silloin, kun pääosastot laativat vuosikertomustaan ja vahvistuslausumaansa siis helmikuun paikkeilla. Silloin me tutkimme metodeja, joita ne ovat, he ovat käyttäneet ja me tarkistamme heidän laskentatapojaan. Me olemme toimineet näin eri pääosastoissa, aivan erityisesti maatalouden pääosastoissa. Että panittekin merkille, että 2013 vuoden vuosiker, toimintakertomus, joka hyväksyttiin tänä vuonna, on selvä ero verrattuna aikaisempiin kertomuksiin. Näin olemme tehneet muidenkin pääosastojen kohdalla, muun muassa tutkimuksen ja kehityksen pääosasto ja kehitysyhteistyöpääosasto. Jokainen tietysti eroaa toisistaan. On tietenkin tällainen yleinen metodi, joka koskee kaikkia komission osa-alueita, mutta pääjohtajilla on suuri valinnanvara, miten valvat sisäisesti toimintansa ja miten laskevat lukuja vahvistuslausumaansa pohjalle. Mitä tulee seitsemänteen puiteohjelman asiaan, on aika selvää. Sitä paitsi tuomioistuinkin on, on antanut varsin suotuisan kannan metodista, jota tutkimus- ja innovointiin pääosasto on käyttänyt. Luku on hi, hiukan yli kahden prosentin, mutta aina se on pääjohtaja on tämän ilmoittanut, että tämän tuomioistuin myös täysin hyväksi vuosikertomuksessaan, et, nimittäin, että kun laskee tätä lukua alle kahden prosentin, on kyllä sellainen seikkailu, joka olisi todella kallista ja jonka edut eivät ole niin itsestä selviä tämän takia, vaikkakin on varauma, tiedetään varsin hyvin ja tar- tarkastustoimintahan vain jatkuu, niin kuin kollegani maanantaina täällä toisti ja sanoi, on tietysti selvää, että on rajoja toisaalta tarkistusten määrälle, joita voidaan suorittaa ja tietenkin myös sitten, mitä tämä kaikki voi maksaa. Sitten mitä tulee pääosastoon, tutkimuskehit, tutki, DEF, DEFCO kehitysyhteistyöpääosastoon hiukan eri tilanne. Mitä metodia Herradin Melo on tässä seurannut? Hänkin oli muuten täällä maanantaina paikalla laadittiin tutkimus, jonka te laati riippumaton taho. Laadittiin tutkimusmallista, jota on seurattu. Siis tarvitaan myös tilastollinen otanta, käytetään myös äh, raha monitoring unit otantaa nämä otokset. Otoksia vain ei ole raamitettu tavallaan äh, normaalin vuoteen. Tässä on mukana eri varainhoitokausia, mutta metodiota on käytetty ja myös toimethan tässä ovat varsin samankaltaisia vuodesta toiseen, siis ovat transaktiot. Tätä kautta voidaan arvioida virhetaso otannan pohjalta, jonka tämä riippumaton taho on ottanut tässä, saa kyllä varsin hyvän kuvan totuudesta, eikä olla kovinkaan kaukana tilintarkastustuomioistuimen luvusta hiukan alempana olla, mutta ei kovin kaukana. Ja tältä pohjalta sitten kehitysyhteistyöpääosasto laatii oman vahvistuslausumansa ja tekee omat varaumansa. Ja voin sanoa teille, kuten te tiedätte, kehitysyhteistyöapu on monimutkainen alue, johon liittyy tällainen aika korkea olen sisäinen virhemahdollisuus, koska toimitaan EUn ulkopuolisten tahojen kanssa ja asioita seurataan todella vakavissaan. Kun ajattelen sääntöjen mukaisuutta ja noudattamista ja menojen säännönmukaista laillisuutta, niin kun ajattelen, mitä kaikkia komissio tekee, niin se kyllä ponnistelee huomattavalla tavalla ja tulokset mitä tulee suoraan hallintoon, siis esimerkiksi jos sanoi, otitte esille seitsemäs puitohjelma tai kehitysyhteistyöapu, tämän on tietysti budjettitukea ja muuta, mutta tämä, jos puhutaan suorasta hallinnoinnista, niin tämän päivän tuloksia voidaan pitää erittäin hyvinä. Tietysti aina pitää ottaa tässä huomioon lainsäädännön monimuotoisuus, josta parlamentti muuten yhdessä päättää. Ja sitten tietysti pitää suhteuttaa myös va- tarkastustoimien hintaan. Eihän loputtomasti voida tarkastaa asioita, jos tulot, tulokset ovat ma- marginaalisia ja vain vähän kiinnostavia. Jos te haluatte vielä lisätietoja, olen valmis teitä auttamaan. Kiitos. Niin, ette vielä vastannut kymmeneen tärkeään suositukseen ja kolmeen erittäin tärkeän äh, suosituksen, joita ei ole vielä toimeenpantu. Ja näin on ollut vuodesta 2009. Olisi ystävällistä, jos voisitte antaa vielä näitä, nämä täsmennykset. Kiitos. Niin nämä ovat aika vanhoja suosituksia ja ne koskevat digipääosastoa, tietojen käsittelyä, ja, neljää niistä, tässä on tietotekniikan pääosastossa kysymys, ja tämä, sit tämä koskee tietysti myös kehitysyhteistyöpääosastoa, josta juuri äsken, juuri äsken puhuimme. Jos te haluatte nyt mennä suositusten yksityiskohtaisuuksiin, silloin pitäisin parempana, että pyytäisitte tätä kertomusta, koska tätä asiaa on varsin vaikea käsitellä erikseen vain parin kolmen keskustelussa tässä yhteydessä. Sitten kun mennään suositusten yksityiskohtiin, niin silloin tässä tulee todella monimutkaista ja minusta on silloin parempi, että käytetään näitä kertomuksia ja toimitaan niiden pohjalta suoraan. Kiitos. Très bien, on va faire ça. Merci. Oikein hyvä, näin tullaan tekemään niin seuraavassa, kun kun uudistetaan varainhoitoasetusta, niin voidaan juuri muuttaa näitä säädöksiä, jotka liittyvät sisäiseen tarkastukseen ja kertomukseen laitan. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset tästä keskustelusta. En näe täällä muita puheenvuoropyyntöjä kollegoilta. Sitten olemme päättäneet tämän esityslistan kohdan ja menemme äh, komission jäsen. Olkaa hyvä, teillä on loppupuheenvuoro. Minä halusin vain ihan lyhyesti sanoa, että tämä tarkastuksen edistämiskomitea, joka meillä on komissiossa, hyvin vakavasti ottaa nämä suositukset huomioon. Ja erittäin tärkeää, että tuossa komiteassa meillä on seitsemän komission jäsentä ja kaksi ulkoista jäsentä. E, yksi on entinen tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Ja tämä on foorumi, jossa kaikki suositukset, eh, eh, niitä eh, tarkkaillaan ja jos huomaamme, että aika on kulunut liikaa, niin silloin puheenjohtaja lähettää kirjeen vastatuu komission jäsenellä ja pyytää häntä ryhtymään toimenpiteisiin tämän suosituksen täytäntöönpanemiseksi mahdollisimman pian. Ja eräs toinen asia, joka on tärkeää ymmärtää, on se, että silloinkin kun suosituksia pannaan täytäntöön, niin me pyydämme, eh, että pääosastot tekevät eh, tällaisia mm, lieventäviä toimia. Eh, eli me emme anna asian vain olla, kunnes toimenpiteisiin ryhdytään. Tällaisiin lieventäviin, toimiin on ryhdyttävä saman tien kun sisäisen tarkastuksemme on nämä asiat löytänyt. Ja tämä meidän komiteamme on erittäin hyvä väline, joka parantaa huomattavasti komission valvontajärjestelmää. Very happy. Kiitoksia komission jäsen. Me olemme erittäin eh, iloisia. Herra Timmermans, joka vastaa tästä asiasta, hän hän sanoi, että hän on myös tämän komitean puheenjohtaja. Haluaako tilintarkastustuomioistuin puheenvuoron? Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama lyhyt yleinen kommentti vain, koska muutaman viikon kuluttua me esitämme EKn valiokunnassa vuosikertomuksemme ja siellä tullaan käsittelemään myös jotakin kysymyksiä, joista tänään on puhuttu. Yleisen, yleisiin kommentteihin ja viimeisen viiden vuoden aikana komissio on parantanut valvonta- ja tarkastustoimintaansa, mutta tietenkin on vielä huomattavastakin varaa lisäparannuksille. Ja mainitsen vain kaksi aspektia, jotka liittyvät tähän valvontarooliin komission täytyy varmistaa se, että jäsenvaltioiden viranomaiset käyttävät riittäviä tietoja, jotka korjaavat virheet ennen kuin antavat raportissa. Tämä voisi vähentää virhetasoa paljonkin ja näin voitaisiin varmistaa, että tieto, jota komissio saa jäsenvaltioiden viranomaisilta, vuositoimisesta mitä tulee säännönmukaisuuteen, niin että nämä tiedot ovat myös luotettavia. Tältä pohjalta haluan myös kiittää komission jäsentä erittäin hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on ollut. hänen kanssaan tuomioistumista. Toivotan hänelle menestystä tulevissa tehtävissään. Nette Worte von Rechnungshof, herzlichen Dank. Ja, wir werden am Ende des nächsten Tages mukavia sanoja tilintarkastustuomioistuimelta. Kiitoksia oikein paljon. Ja toi seuraavan esityslistan kohdan lopuksi haluaisimme myös sanoa kauniita sanoja. Ehkä sitten sen lopuksi voitte myös sanoa, mitä todellakin aiotte tehdä. No, no ei. Niin, ei. En minä täällä nyt tulee sieltä suitsukeosastolta. Kyllä teidän täytyy joku toinen sitten etsiä tänne, jos sellaista haluatte. Sitten menemme esityslistan kohdaltaan viisi keskustelu komission uudesta ehdotuksesta, joka koskee prosessuaalisten takeiden valvojan toimen perustamista Olafiin, ja olemme tätä siirtäneet jo hyvin pitkälle tämä kysymys Olafin valvontakomiteasta ja miten voimme varmistaa sen, että sen työskentelyolosuhteet ovat paremmat. Äh, haluaisimme tästä puhua teidän kanssanne, joten hyvä komission jäsen, voisitteko alustaa meille tämän komission ehdotuksen? Thank you very much, Mr. Chair. No. Kiitos äh, puheenjohtaja. Arvon äh, jäsenet, kokouksessanne 8. lokakuuta annoin teille jo esityksen komission ehdotuksesta prosessuaalisten takeiden valvojan toimesta. Ja olen nyt valmis keskustelemaan teille niistä lopputuloksista, joita saatiin keskustelusta. Ja luonnollisesti annan teille myös selvennyksen meidän ehdotuksestamme. Olen täällä myös tekemässä seurantaa teidän heinäkuun keskustelusta liittyen työyhteyksistä Olafin valvonta- ja petostoimintaviraston valvontakomitean tulevaisuudesta. Tässä on paljon kysymyksiä, jotka vielä odottavat vastauksia. Alkusanassani haluaisin ottaa esiin jo kaksi näistä kysymystä. Ensimmäinen liittyy siihen, miten minä suhtaudun äh, tämän äh, valvontakomitean informaation saantiin ja toinen liittyy siihen rooliin, joka komissiolla on ollut, kun se on yrittänyt parantaa työsuhteita komitean, äh, valiokunnan ja Olafin välillä. Ensinnäkin valvontakomitean mahdollisuus saada tapauksista informaatiota. Ensinnäkin haluaisin selventää, että olen täysin vakuuttunut siitä, että komitean täytyy saada informaatiota yksittäisistä tapauksista. Vain tämän informaation pohjalta se kykenee harjoittamaan valvontatehtävänsä. Olaf on ollut kauan tietoinen siitä, että sen täytyy taata tämä tietojen saatavuus. Siitä huolimatta on ollut paljon eroavaisuuksia komitean Olafin välisissä näkemyksissä siitä, mitä informaatiota tarkalleen komitean täytyy saada käyttöönsä. Jotta voitaisiin äh, ratkaista nämä erimielisyydet, äh, komitea ja Olaf sopivat äh, työtavoista 14. tammikuuta tänä vuonna. Tämän, näiden työjärjestelyiden sisältö perustui yhteisen sopimukseen sekä myös tietosuojavalvojan näkemykseen. Olin hyvin tyytyväinen siitä, että saatiin aikaiseksi ja allekirjoitettiin tämä sopimus mutta kuulin kuitenkin pari kuukautta tämän allekirjoittamisen jälkeen, että valvontakomitea oli sitä mieltä, että sen ongelmia ei kuitenkaan ole vielä ratkaistu. Tämä on ikävää ja se vaatii ratkaisua ja jälleen kerran olen rohkaissut Olafia ja valvontakomitea löytämään tämän ratkaisun. Mutta tässä kontekstissa täytyisi olla selvänä kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että arvostan täysin sitä, mitä Eera Pöysti, joka on jäsen tässä komiteassa, sanoi. Hän sanoi, että valvontakomitean jäsenet eivät välttämättä tarkkaan tunne EUn toimielinten työskentelytapoja, eikä heidän tarvitsekaan välttämättä on ihan oikeudenmukaista sanoa, että mikäli käytänteet osoittavat, että järjestelmät eivät ole tarpeellisen hyviä, niin silloin näitä järjestelyitä täytyy tarkistella uudestaan ja muuttaa. Toisekseen täytyy olla selvää myös, että en ymmärrä, miksi tämä olisi syy syyttää Olafia. Kaikki valvontajär, äh, valvontakomitean jäsenet vahvistivat, että Olaf noudattaa kirjaimelleen tätä sopimusta valitus liittyy siihen, että Olaf ei anna heille enemmän kuin mitä oli sovittu tässä järjestelyssä. Arvojäsenet, on keskusteltu hyvin paljon siitä, onko kuinka perusoikeuksia noudatetaan ja että niitä pitäisi valvontaa parantaa. Olafin menettelyt kuitenkin noudattavat sääntöjä, mutta mikäli Olaf on tehnyt sopimuksia työtavoista valvontakomitean kanssa, niin eh, tässä oli kysymys henkilökohtaisten tietojen välittämisestä sekä eh, myös tietosuojavaltuutettuun antaman lausunnon pohjalta. Mutta onko tämä sitten toiminta ollut eh, tämän sopimuksen mukaista? Jos ei, niin olisin kovin huolissani. Henkilökohtaisten tietojen suojelu on, on perusoikeus ihmisille tällaisissa tutkimuksissa ja sen vuoksi ei Olaf eikä mikään muukaan tietojen tarkastaja voi vapaasti antaa tällaista tietoa muille. Ja olen vakuuttunut siitä, että Olaf noudattaa tätä periaatetta, oli sitten kysymyksissä valvontakomitea, media tai mikä tahansa muu taho. Tämä suojelee henki, kyseisten henkilöiden oikeuksia, mutta myös veronmaksajien äh, rahoja. Jos Olaf tai valvontakomitea antaa tietoa ulos ristiriidassa näiden määräysten kanssa, niin komissio on tästä vastuussa ja sakot maksetaan EU-rahoilla ja suoraan siis veronmaksajien rahoilla. Komissio valvoo e-, Euroopan unionin taloudellisia etuja ja siksi tämä on otettava huomioon. Nykyisen keskustelun johtopäätökset ovat ne, että työjärjestelyt Olafin ja valvontakomitean välillä on tarkistettava sen jälkeen, kun on kuultu osapuolia. Ymmärrän, että pääjohtaja kesäkuussa halusi tai tarjoutui lähtemään mukaan keskusteluun tällaisesta uudistuksesta ja tarkastuksesta, joten valvontakomitea ja Olaf ovat oikealla tiellä. Sitten tämä toinen asia, joka liittyy komissioon ja minun omaan rooliini tässä koko keskustelussa. Olin hieman hämmästynyt, kun kuulin 22. heinäkuuta, että komissio yrittäisi siirtää näitä ongelmia Olafian, Olafin ja valvontakomitean välillä liian kevyesti. Tämä täytyy nyt korjata tämä väärinkäsitys. Kesäkuussa minä kirjoitin kaksi kertaa valvontakomitealle ja kutsuin heidät trilateraaliin kokoukseen Olafin pääjohtajan kanssa niin, että päästäisiin eteenpäin tietyissä ristiriitaisissa kysymyksissä. Ensimmäiseen kirjeeseeni komitea sanoi minulle, että valvontakomitean mielestä tämä ehdotettu kokous 12. kesäkuuta on ennenaikainen ja tulemme esittämään toista päivämäärää loppu. Sitaatti loppu. Täytyy huomioida, että tuossa vaiheessa keskustelut komitean ja Olavin Olafin välillä olivat olleet käynnissä jo yli vuoden ja valvontakomitean jäsenet olivat eh, kolme kuukautta aikaisemmin osallistuneet eh, teidän valiokuntanne kokouksen ja kritisoineet eh, työolosuhteitaan. No, sitten lähetin toisen kirjeen, jossa ehdotin, että tavattaisiin heinäkuussa. Tällä kertaa sain vastauksen, jossa sanottiin sitaatti. Tiettyjä asioita ei voida keskustella taikka niistä sopia, sitaatti loppu. Ja sen vuoksi he eivät halunneet kokoustaa. Teidän valiokuntanne puheenjohtaja on saanut kopiot tästä, kirjan, tästä kirjeenvaihdosta, joten kuka tahansa, joka on tästä kiinnostunut, voi lukea nämä kirjeet. Mitä sitten tulee reaktioni näihin kirjeisiin, täytyy sanoa, että olin hämmästynyt ihan näin lievästi sanottuna. En minä ole koskaan saanut aikaisemmin tällaista vastausta miltään komitealta tai asiantuntijalta. En minä odottanut tällaista vastausta, kun samat asiantuntijat kritisoivat julkisesti ja Euroopan parlamentissa ja medioissa sitä, että komissio ei ota heidän ongelmiaan vakavasti. Sen vuoksi en todellakaan hyväksy mitään syytöksiä, jota on tehty, jossa sanotaan, että komissio olisi siis sulkenut silmänsä valvontakomitean huolilta. Olette tietoisia varmaankin, että minun mandaatin aikana petosten vastainen politiikka ei ole ollut minun ainoa vastuualueeni komissiassa, komiteassa komissiossa. Minä olen käsitellyt äh, myös äh, äh, esimerkiksi tulli- ja verokysymyksiä ja vastuuvapauskysymyksiä. Siitä huolimatta olen todellakin antanut hyvin paljon aikaa valvontakomitealle ja sen huolille, mutta ikävä kyllä en ole saanut yhteistyötä samalla tasolla valvontakomitealta. Tästä huolimatta olen vakuuttunut siitä, että Olafin valvontakomitea on tärkeä. Joten ennen kuin äh, vien päätökseen puheenvuoron, niin haluaisin käyttää tätä tilannetta hyväkseni niin muistuttaakseni tätä valiokuntaa siitä, että 2015 äh, tammikuun lopussa komitaassa on useampi äh, eroamisvuorossa oleva jäsen. Silloin teidän tehtävänne on huolehtia siitä, että komitean kokoonpano vastaa lainsäädäntöä. Minä olen tehnyt komission äh, näkemyksen näistä menettelytavoista kirjessäni ja neuvosto on tätä ehdotusta toukokuussa äh, tukenut ja nyt odotamme parlamentin vastausta, jotta voisimme päästä eteenpäin. Ja mikäli me haluamme äh, noudattaa määräaikoja, tässä täytyisi toimia nopeasti. Sen vuoksi olisin kiitollinen, mikäli teidän valiokuntanne voisi informoida meitä mahdollisimman nopeasti teidän kannastanne. Kiitos. Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Minä olen esittelijä, joten äh, sallinette, että sanon tässä muutaman sanon äh, tästä. Ehkä jätätte meille myös puheenne ja myöskin puheenne vastuuvapaudesta edellisen kohdan puheen. Minä olen kyllä hiukan yllättynyt ja se, mitä te äh, juuri sanoitte, on juuri se ongelma. Koko keskustelussa te ette ole ollut avulias. Tämä minun on kyllä sanottava. Tilanteessa, jossa tarvitaan komissiojäsentä, joka nimenomaan on avulias, niin silloin ei ole mitenkään hyödyllistä, jos tuollaisen elimen kritiikki ei laisinkaan ota huomioon. Ja tämä on juuri se äh, syytös, jonka me teemme tai valiokunta tekee. Nyt te sanotte, että minä otin tämän vakavasti, mutta tämä on kaikki tyhmää hommaa. että tämän halua kuulla. Ja sitten te jopa rohkenette kirjoittaa meille niin, että tämä valvontakomitea taistelee henkijäämisestään, Te ovat kolme, neljä kertaa käyneet täällä ja sanoneet meille, että näin on ja me voimme ainoastaan sanoa teille, että äh, auttakaa meitä. te sanotte, että kyllä he pystyvät tekemään työtä. Mm. Ähm. jos siteraa, oikein rapösti sanoi, että sitä, äh, siis tässähän on myös kyse siitä, että saa äh, käyttää näitä tietokantoja. Ei tässä ole kyse pelkästään tiedotusvälineiden huvittamisesta, mutta kyllä me tiedämme tietosuojasta ja olisi ehkä ollut parempi, jos tietosuojavaltuutettu olisi no me vielä voimme kiistellä siitä, miten hänen lausuntonsa on tulkittu, mutta jos hän olisi ollut vähän selkeämpi joissain kohdin. Minun on kyllä sanottava, että tässä on kyse siitä, että tutkitaan jo päättyneistä menettelystä, eikä tämä ole sitä varten, että julkisuudessa niitä voitaisiin katsoa, vaan että saamme sitten lopuksi raportin ilman nimiä ja päivämääriä siitä, kuinka tehokkaasti tämä elin toimii. Ja näin ei ole tehty ja te ette ole mitään tehnyt sen eteen tämän nyt ymmärsin teidän tämänpäiväisten sanaisten Tämä oli myös se vaikutelma, joka meillä on ollut. Ja siksipä olen erittäin iloinen siitä, että voimme nyt aloittaa uudelta pohjalta, koska näin tämä ei enää voi jatkua eikä saa jatkua. Meillä tulee olemaan uusia jäseniä, kyllä, mutta meillä on nämä vanhat ongelmat ja tästä on tänä päivänä kyse. Ja minä olisin toivonut, että tässä kysymyksessä te olisitte toiminut välittäjänä, näin ette ole tehnyt, joten ryhdynpä tähän nyt itse yritän pelastaa, mikä pelastettavissa on. Komissio on tehnyt myös toisen ehdotuksen kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Olaf-asetus astui voimaan kaksi kuukautta. Kun tehtiin vaikutusten arviointi jo juuri hyväksyttystä asetuksesta. Meillä heinäkuussa 2013 oli täysistunnossa kertom mietintö, ja jos olisitte vähän vähemmän lobannut sitä vastaan, niin nämä tarkistukset vahvistivat kyllä Olafia valvontakomiteassa. Tämä ehdotus sisälsi sen, että tiedot ajoissa välitetään Olafin pääjohtajalta. Lisäksi juuri se asia, jonka komissio selvitti, nimittäin tämä prosessiaalisten takeiden valvoja, niin se olisimme ottaneet mukaan, mutta eri muodossa. Komissio todella vastusti tätä valtaisan määrä henkilökuntaa, loppasi jäseniä, tällaista sattuu, ei se mitään. Mutta minun täytyy vain huomauttaa, että tämän hetkisessä ehdotuksessa on todella paljon heikkouksia ja myöskin meidän kuulemisemme sen osoitti. Ja monet asiantuntijat, jotka siellä olivat paikalla, sanoivat sen ihan selvästi. Transparency International nosti esiin muutamia asioita he ovat tutkineet tämän ehdotuksen, koska Transparency, kuten monet muutkin, eh, varoittaa siitä, että Olafin riippumattomuus eh, vaarantuu tämän eh, valvojan kautta. Tämä ex post, ex ante, se on minulle todellinen no-go-alue ja en usko, että tämä tulee saamaan enemmistöä parlamentissa. Tämä eturistiriita, joka valvojalla on, ei tule ainakaan edistämään hänen tehokkuuttaan. Epäselviä ovat heikkoudet ja ongelmat nykyisessä asetuksessa, eli mitä äm, mahdollisuuksia on toimia e, valvojan päätöksiä vastaan tai jos Olaf ei noudata valvojan päätöksiä. Tässä vaarana on, että Olaf ja valvoja e, täysin jumittavat toisiaan niin, että mitään e, tästä ei tule. Ja valintamenettelyssä ei ole selkeitä kriteerejä, joilla voidaan arvioida ehdokkaiden riippumattomuus ja tarkastaa heidän riippumattomuus. Kurinpitotoimistakin puuttuu sääntöjä. Mm. Tässä nyt esittelijällä on huono tuuri ja tänään täytyisi tällä tavan käydä läpi, koska tässä järjestelmässä on niin paljon äh, puutteita. Kun tämä ensimmäisen kerran luin, niin en voi todellakaan voinut uskoa, että tätä todella tarkoitat. En voinut sitä uskoa tässä. Ehdotuksessa on paljon puutteita ja kaikki oikeudelliset asiantuntijat ovat sen sanoneet. Valvontakomitea itsekin on ottanut tähän kantaa ja on sitä mieltä, että tämä on kriittinen Olafin riippumattomuuden suhteen. Valvontakomitea sanoi, että tämä on toimielisesti epätasapainoton ehdotus, että valvoja toimii komission yhteydessä. Silloin kun on kyse komissaareista, niin hänen pitäisi sitten korottaa ääntään, niin en tiedä, onko järkevää, että toimielinten jäseniä pidetään ensiluokkaisina ihmisinä ja muita toisiluokkaisina ihmisinä. Tämä ei siis ratkaisa yhtään Olafin ongelmista, ei yhtään, mutta se luo uusia vaikeuksia ja tehottomuutta ilman, että se ratkaisisi olemassa olevia tehottomuuksia. Tämä on minun johtopäätelmäni. Minä olen jo ryhtynyt tätä käsittelemään. Tulen pian mietinnön tekemään, en vielä tänä vuonna, koska koko rakenne on sellainen, että se ansaitsee sen, että sitä intensiivisesti tutkimme ja tutkimme myös nykyisen asetuksen puutteita, mutta olen varma, että seuraavana vuonna mahdollisimman pian voin kollegoille tehdä ehdotuksen. Siksipä on järkevää asia silloin tarkastella. Sydämelliset kiitokset ja nyt kollega Sender. Si, ää... Eh. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Kiitoksia, että olette tulleet tähän viimeisen kokouksen. Kiitän teitä yhteistyöstä, jota meillä on ollut joskus läheisempää yhteistyötä, joskus pelkkää tapaamistaso on niin kuin normaali on. Toivotan teille kaikkia menestystä tulevaisuuden varalta, enkä kysy teidän tulevaisuudesta. Toivon vain, että teillä on hieno tulevaisuus ja kaikkia mm, mukavaa odotettavissa. Haluaisin vain, tai äh, ymmärrän, että olette joutuneet tavallaan tällaisen toimielin väliten taistelun, mutta olette vastuussa ikävä kyllä siitä, että asioiden pitäisi sujua, eikä olisi tällaisia taisteluita toimijoiden välillä, jotka ovat siis riippuvaisia teidän neuvottelutaidostanne komissiossa. Ja tässä tämä tilanne Olafin kohdalla, mehän haluamme säilyttää tämän välinen. Olaf on edelleenkin tällainen väline, jonka avulla voidaan toimia petoksia vastaan. Emme haluakaan ehkä mitään eurooppalaista syyttäjää, vaikka olenkin tässä samaa mieltä, meidän pitäisi pystyä muuttamaan tämä juridinen kehys ja saada sen kaikki mahdollisuudet mukaan. Mutta Olafista vielä haluan puolustaa sitä ja auttaa sitä ja eh, estää sen se on vähän. Meillä on myös tämä valvontakomitea, joka on ollut jo voimassa jonkun aikaa eikä pitäisi puuttua asioihin, joihin ei pidä puuttua, niin kuin puheenjohtaja sanoi, jotkut jäsenet tässä valiokunnassa tavallaan olemme olleet ehkä liikaakin mukana. Tässä ei nyt käännä katsota niin kehenkään tahon sen kummemmin, mutta molemmat toimielimet ovat kärsineet myös sen suhteen, mitä täällä valiokunnassa on tehty eri puutteiden takia. Tämä valvontakomitea, sen tehtävähän on juuri säilyttää riippumattomuus Olafissa. Ja siitä tuli jonkinlainen hirviö, joka sitten pelaa tavallaan sillä, Olafilla toimiiko se vai ei, ja siinä on vakavia puutteita ollut. Rova Greslehän viittasi äh, tähän tällä viittasi vain tähän, mutta, mutta mielestäni nämä syyt eivät aina ole olleet ihan hyviä tässä valvontakomiteassa se on antanut tosiaan luottamuksella tietoja ja sitten syntyi tällainen skandaali aika varmastikin. Joka tapauksessa tietosuojan valtuutettu, jolta kysyin itsekin ja pyysin häneltä lausuntoa, niin hänellä nyt on ainakin pieni varaus asiassa, vaikkakin tietosuojan valtuutettu, joka takaa niin Olafin kuin valvontakomiteankin toimintaa. Hän on tehnyt varsin hyvin työtänsä. Kuitenkin valvontakomitean suositukset liittyivät jo tähän toimilten väliseen taisteluun ja tavallaan me emme hoitaneet myöskään tätä tuntiamme ihan hyvin ja syntyi enemmän kuin yksi virhe käytetty. Ei edes kysytty näiltä henkilöiden nimet olivat tässä ja lehdistökin, lehdistönkin nämä tiedot tihkuivat. Lehdistöhän on lehdistö ja tuo ja tässä oli siis näiden tuomareiden nimiä. Tässä raportissa oli huono asia. Ja vieläkin pahempaa, että me käytämme tätä tällaisena aseena. Vielä palaan tähän ehdotukseenne, jonka teitte. Kiitän tästä, koska tämä osoittaa sitä, että tässä valiokunnassa olemme jo vuosien ajan, minä itsekin, olemme pitäneet kiinni äh, eettisistä säännöistä Olafin kaltaisessa äh, toimielimessä, joka on aivan välttämätön. Sehän tekee työtään monilla eri saroilla. Tähän liittyy tupakan salakuljetus, erilaiset petokset, sisäiset ja ulkoiset, se on onnistutkin jossakin määrin, mutta kun ajatellaan toimintavästä taistelua, niin siinä se on tavallaan saanut osakseen kritiikkiä, jota tuota ei usein ansaitsisikaan, mutta virheitäkin tietysti on tullut, niin kuin jo sanoin. Tämä ehdotus, jonka teette, tässähän tunnustetaan, että tarvitaan tällainen, tällaiset etset säännöt. On ollut aikaisemmin laki, joka suojeli niin viran, virkamiehiä kuin Olafin henkilökuntaa, jotka ansaitsevatkin tulla suojelluiksi. Ja pitää saada selkeät raamit, ettei ole mitään ongelmaa eikä epäselvyyttä, mutta mitä tulee meihin, meidän pitää voida suojella myös kansalaisia ja niitä tahoja, joita tutkitaan Olafissa, syytetään petoksista tai säännönvastaisuuksista ja niin edelleen. Tästähän on jo laki. Tämä jätys, jonka nyt teette, on jo tavallaan tällainen standardi ja otan tämän vastaan toiveikkaana. Katsotaan, pystytäänkö varmistamaan, että näin tapahtuu. Siis varmuus siitä, että Olavin henkilöstö, joka tekee työtä ja toimii hyvin sääntöjen mukaisesti, mutta ennen kaikkea pitää voida suojella myös kansalaisia ja yhteisö, jotka joutuvat valvonnan kohteeksi. Ja tietysti sitten tämä ehdotus, jonka te teette, mehän tulemme tekemään, työstämään tämä riippumattomuuskysymystä, kuka valvoo valvojaa ja niin edelleen. Siinä on puutteita ja nämä varmasti tulevat keskustelussa esiin mitä tulee, minä en halua tätä valvontakomiteaa nyt, enkä mitään suppe, en halua tästä mitään tuomaria Olafin, sillä hän on ihan oma tehtävänsä. Ja se on toiminut aika hyvin, vaikka puutteitakin on ollut. Tavallaan tämä yhteenotto-ongelma on tässä yleistynyt ja sitten tästä viittaan tähän kuuluisaan asiakirjaan, josta äsken puhuin. En oikein ymmärrä, miksi emme pystyneet tekemään, miksi tehty paremmin tämän valiokunnan kanssa, että olisi nähty, miten näistä ongelmista päästään, mutta emme voi muuttaa nyt täysin tilanteen tehdä valvontakomiteasta jotakin, mitä se ei ole. Joten jälleen kerran kom- komissio on riippuvainen Olafista, mutta komission pitää valvoja valvoja ja näin edelleen. Uskon, että jos päästäisiin eroon tästä tilanteesta, se olisi hyvää. olen, olen tietoisia, että tämä ehdotus, joka on tehty, ei ole vielä mikään lopullinen ja nämä ongelmia liittyy tähän valvontakomitean. Sillähän on olennainen rooli tässä tehtävässä, eikä se ole ehkä ihanteellinen ratkaisu. Ehkä voitaisiin jotakin muutakin toimielintä, jolla kyllä on tehtävänä ottaa vastaan kansalaisten kanteluita ja valituksia, joita joita on kohdeltu väärin sääntöjen vastaisesti hallinnossa tai on edes joku epäily. No, tehdään jonkinlainen valitus vaikka oikeusasiamiehelle. Minä ainakin tulen yrittämään että tästä saataisiin selvyyttä ja valvottaisiin, että valvoja toimii hyvin. Elämästä haluaa luoda uutta toimielintä, mutta pitäisi kuitenkin varmistaa tilanne lailla. Nimittäin Olafin henkilöstö saa suojansa ja samoin sitten kansalaisten oikeudet ja prosessuaaliset takeet taataan. Että jos tulee jotakin uutta taas, joka monimutkaistaa entisestään tilanteen ja kansalaiset ovat enemmän vielä hukassa kaiken keskellä ja toimintavasten kiistojen välillä, jotka eivät pidä välttämättä toisistaan. Ya está en el kansalaiset jo ajattelevat tietosuojavaltuutettua sellaisena, joka voi tavallaan auttaa heitä, ja tätä kautta ehkä voisimme auttaa tilanteessa. Mm, tässä vaiheessa tämä olisi minun ehdotukseni, mutta joka tapauksessa suhtaudun myönteisesti tähän ehdotukseen ja ehkä sitten juristen puitteiden kautta voidaan parantaa tai ratkaistakin näitä perinteisiä ongelmia, joita näihin toimielimiin liittyy. Kollega Geier. Ja, nachdem niin. Sen jälkeen kun Ines oli hyvin ähm, monisanainen, niin minä voin nyt puhua ihan lyhyesti. Kiitoksia hyvä komission jäsen tästä esityksestä. Ehkä voimme käyttää tätä esityslistan kohtaa tänään siihen, että käymme vähän poliittisempaa mielipiteen vaihtoa. Minä olen hyvin huolestunut siitä tavasta, miten tätä asiaa käsitellään Euroopan parlamentissa, koska jos tietää jotain Euroopan unionista, niin tietää, miten Olaf on luotu. Nimittäin yhden suurimman varainhoitoskandaalin jälkeen, joka EUn toimielimissä on ollut, ja kaikki, jotka joille EUn maine on tärkeää ja talousarvion valvonta on tärkeää, ovat iloisia tästä virastosta mutta nyt meillä on ollut se tilanne täällä valiokunnassa jo pitkään, että jos meitä seuraa netin kautta, niin saa sen vaikutelman, että meidän mielestämme Olaf on vaaraksi Euroopan talousarviolle eikä mitenkään väline sen suojelemiseksi. Joten meidän täytyy nyt sitten vähän pohtia sitä, että miten tästä oikein keskustelemme. Minäkin pidän äh, Olafia ainoastaan äh, instituutiona, jota ylläpitävät ihmiset ja ihmisillä nyt on tapana tehdä virheitä. Ja tietenkin meidän äh, poliitikkojen on varmistettava se, että nämä virheet eivät haittaa ketään kolmatta osapuolta. Sitä varten meillä on tämä valvontakomitea. Nyt meillä on jo useita vuosia ollut se tilanne, että nämä kaksi instituutiota ovat täysin Äh, pureutuneet toisiinsa, jumiutuneet, ja minulla ei ole aivan aina se vaikutelma, että kaikki osapuolet äh, ovat kiinnostuneita siitä, että tämä konflikti ratkaistaan. Tämä vaikutelma minulla ei ole. Ja ö, äh, nyt voidaan joko sitten odottaa, että tämä asia jotenkin ratkeaa itsestään, tai sitten voidaan yrittää säädellä asia uudelleen. Mutta sitten vaarana on se, että luomme seuraavan valvontaviranomaisen. Ines tämmöistä jo varoittikin. Ja nyt kuulen sitten, ja sanon tämän nyt, äh, Inge, vaikka arvostankin tarkkuuttasi ja, ähm, ja työtäsi, että äh, kovasti kritisoit tätä konstruktiota. Se on ihan äh, oikein ja kyllä saat minun tukeni eh, henkilökohtaisesti ja tämän valiokunnan tuen, mutta pyytäisin, että kävisimme tätä keskustelua tästä asiasta niin, että että eh, ulkopuolelta ei saada sellaista vaikutelmaa, että olemme jotenkin eh, katastrofin ja anarkian partaalla. Tämä olisi ensimmäinen pyyntöni. Ja toiseksi minä olen vähän huolissani siitä, että jos jatkamme nyt tätä keskustelua niin kuin sen aloitimme, niin seuraava eh, elin, jonka eh, tehtävänä on varmistaa Olafin ja komission toimien oikeellisuus, niin että siitä voisi tulla jotenkin epäoikeudenmukaisuuden lähde. Eli ei, sanon tämän nyt toisin. Minä toivoisin, että kävisimme keskustelua siitä, että katsomme näitä todellisia puutteita asialähtöisesti ja realistisesti, mutta pyytäisin, että luopuisimme sellaisesta asenteesta, että tämäkin on taas valtaisten ongelmien lähde. Minä olen aina mukana ja äh, minä henkilökohtaisesti ja kaikki sosiaalidemokraattisesta työryhmästä äh, olen mukana äh, siinä, että yritetään parantaa asioita, jotka eivät toimi kunnolla. Ja kun on kyse toimien legitiimiydestä, niin tämä on aivan itsestään selvää. Mutta meidän on myös yritettävä katsoa, ettei synny sellainen tilanne, että se eh, elin komission sisällä, ja Olaf on se elin, eh, joka on vastuussa talousarvion valvonnasta ja oikeusvarmuudesta, esitetään sitten julkisuutena tässä aivan sen vastakohtana. Joten pyytäisin nyt, kun tästä asiasta keskustellaan, Olkaa oikeudenmukaisia myös toimielimiä kohtaan ja yritetään löytää rakentavia ratkaisuja. Komission ehdotus on askel oikeaan suuntaan. Meidän tietenkin katsottava tarkkaan, mitä se mm, hyödyttää, mitä se ei hyödytä. Äh, odotan kovasti tätä kertomusta. Se on varmasti, äh, kuten aina, hyvin yksityiskohtainen ja tarkka ja voit luottaa sosiaalidemokraattien tukeen tässä. Tuemme sitä, että tästä tulisi operaationa hyvin legitiimi, mutta minä pelkään, että tästä tulee seuraava metakeskustelu, jossa käydään komission palveluyksiköjen toimien legitiimiydestä keskustelua ja olemme aiheuttaneet sitten enemmän haittaa toimielimille kuin hyötyä. Kiitoksia. Kiitoksia. Minulla on nyt ongelma, koska nämä olivat henkilökohtaisia syytöksiä ja kyllä minun täytyy niihin jotain sanoa. Me olemme tästä ehdotuksesta jo kerran keskustellut. Silloin komission jäsen oli sairaana ja tuossa keskustelussa puhuin asiasta vähän eri sävyyn kuin tänään tuo keskustelu oli hyvin vakavasti otettava keskustelu. En tiedä, oliko paikalla. Se oli myös hyvin perusteellinen keskustelu. Nämä oikeudelliset ongelmat, jotka tänään nostin esiin, ne näkivät muutkin. Minä tänään oikeastaan puhuin ainoastaan muiden löytämistä oikeudellisista ongelmista eikä omista huomauttaa löydöksistäni, koska olen samaa mieltä muiden kanssa. Minä olen nyt kymmenen vuotta ollut talousarvion kunnassa ja kymmenen vuotta olen nähnyt, että ää, tietotaso on hyvin erilainen. Se on ongelma, koska jos on eri tietotaso, niin silloin keskustelee eri tavoin ää, näistä asioista. Minä nyt todella, todella toivon, että lukisitte. Meillä on valvontakomitean ää, kertomus, jossa on tärkeitä liitteitä valvontakomitean vuosikertomus liitteineen. Nämä liitteet valaisevat sitä, miten Olaf toimii. Ja minä nyt todella, todella toivon, että lukisitte nämä liitteet ja tekisitte siitä johtopäätökset. Minä tein sen johtopäätöksen, että meillä on tässä kyllä nyt vakavasti otettava ongelma, koska juuri tämä elin, jonka loimme EUn taloudellisten etujen turvaamiseksi, niin siellä juuri tämä aihe on vaarassa ja tästä olen huolestunut. Enkä nyt halua enää toistaa itseni, koska nyt on komission jäsenen vuoro puhua, mutta jos tämä vanha konf konflikti valvontakomitean ja pääjohtajan välillä siitä, miltä valvonnan pitäisi näyttää. Ja valvontakomitea on ainoa, joka voi valvoa. Jos me emme tätä konfliktia pysty ratkaisemaan, niin silloin meidän on purettava koko Olaf, koska elin, jota emme pysty valvoa, niin sitä me emme voi sen antaa toimia tässä hyvin ongelmallisessa ympäristössä olet aivan oikeassa siinä, että tässä on kyse ihan eksistenssistä, ja siksi todella toivoisin, että nämä jatkuvat ongelmat saataisiin pois pöydältä, ja tähän kuuluu ö, useampi osapuoli, enkä minä pidä tästä mustan pekan siirtelemisestä. Kyllä tämä aihe minuakin kyllästyttää, niin kuin kaikkia muitakin, mutta emme me voi pitää yllä elintä, jota kukaan ei pysty valvomaan, mutta samanaikaisesti tuolla elimellä on mahdollisuus vahingoittaa ihmisiä valtavasti ja joka viikko saan, sä, saan puheluita ihmisiltä, jotka yrittävät selittää meille, miten Olafin äh, tutkimusten tuloksena he ovat henkilökohtaisesti kärsineet psyykkisesti, taloudellisesti, usein vakavastikin. Minä olen vuosia halunnut sitä kuulla, mutta nyt olen sitä ryhtynyt kuuntelemaan ja yritän rakentavasti työskennellä tämän asian parissa. Kyllä näitä asioita on tutkittava jos niitä ei tutki, niin sitten ei oikein ymmärrä, mistä on kyse. Hyvä komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Uh, thank you very much uh, for this... Uh, Kiitoksia tästä keskustelusta. Tässä tuli useita eri aiheita, joita käytiin läpi. Ensinnäkin, mitä tulee suhteisiin Olafin ja valvontakomitean välillä. Minun täytyy sanoa, että minulla on ollut montakin kokousta, kahden ja muita kokouksia valvontakomission kanssa tehtäväni yhteydessä ja mielestäni ne olivat varsin rakentavia aina. Ja uskon vahvasti, että Olaf tarvitsee vahvaa valvojakomiteaa. Ei ole mitään tarvetta, yrit- tarvetta vakuuttaa minua tästä. Mitä vahvempi valvontakomitea on, sen parempi Olafin toimisen kannalta, kun otetaan huomioon, kuinka herkästä alueesta on kyse, millä se tekee työtä. Mutta niin kuin alussa jo sanoin, en todellakaan voi ymmärtää, että kun kutsun molemmat osapuolet – istumaan yhdessä kanssani keskustelemaan ongelmista avoimesti ilman mitään kätkettyä esityslistaan, niin, niin kaksikin kertaa saan sitten kielteisen kannan. No tietenkin kaikilla voi olla oma kantansa ja voi olla vastaan, mutta uskoisin, että kyllä kaikkia hyödyttäisi, jos tällaisia keskusteluita käytäisiin. Se on minun, mihin, mihin pyrin. Ja seuraajalle niin suosittelin sen tätä, että hän olisi todella mukana keskustelemassa sekä Olafin valvontakomitean että komissaarin kanssa, jotta voidaan tarttua näihin ongelmiin. Sitten on perustavanlaatuisia eroja, jotka liittyvät tähän asioiden ymmärtämiseen. Näitä pitää kunnolla tarkastella. Esimerkiksi minä, niin kuin Olafkin, siis minä uskon, että Olafin toiminnan pitäisi perustua sääntöihin. Se on erittäin arkaluontoinen alue, jolla se toimii ja oikeastaan kaiken pitää perustua sääntöihin. Ja tämän takia olin todella iloinen, kun sovittiin valvontakomitean kanssa. En ole itse mikään asiantuntija yksityiskohdissa, eikä minun pitäisikään olla. Minä olen poliitikko minä uskon, että jos me voimme saavuttaa tällaisen sopimuksen valvontakomitean ja Olafin välillä, silloin ongelmat pitäisi pystyä ratkaisemaan, koska molemmat osapuolet ovat sopineet siitä, että tietojen vaihto tai tiedon esittämisen pitäisi perustua säännöille. Hieno juttu. Mutta sitten valvontakomitea ja tulikin varsin pian siihen loppupäätökseen, että tiedot, joita voivat näiden sääntöjen mukaan saada, eivät olekaan riittäviä. No, olkoon sitten niin, ihan ok. Mutta minä en voi hyväksyä sitä, että ilman sääntöjen muutoksia voidaankin väittää, että saa enemmän tietoja, koska sehän johtaisi tilanteen, jota ei voida mitenkään kontrolloida ja, ta- ja asioihin pitää tarttua, jos on sellainen käsitys, että tieto ei ole riittävää sääntöjen mukaisesti, ja säännöthän ovat molempien osapuolten allekirjoittamia. Mutta silloin varsinainen ratkaisu tähän ongelmaan on siinä, että muutetaan sitten sääntöjä ja hankitaan tarvittavat tiedot, kun ja pitää sitten konsultoida tietosuojavaltuutettua, noudatetaanko näissä säännöissä perusoikeuksia. Ja tällä tavalla minun mielestäni työtä pitäisi tehdä. En voi olla samaa mieltä sellaisista lausunnoista, että ajatus oli jotenkin erilainen tai joka takas, mikä tahansa muu peruste. Ei tästä pitäisi olla kyse. Tämän toiminnan pitäisi perustua sääntöihin. Vain tällä tavalla voimme valvoa tilannetta Olafissa ja sen suhteita valvontakomiteaan. Minä vetoaisin molempiin osapuoliin, jotta istutuisivat saman pöydän ääreen tarkastelemaan, mikä ei tämänhetkisten sääntöjen valossa ole mahdollista ja sopisivat sitten sääntöjen muutoksesta. Tämä on ihan yksinkertainen ratkaisu ongelmaan, joka jatkuvasti on tullut esiin eri foorumeilla täällä valiokunnassa tai parlamentin ulkopuolella tai missä tahansa. Siis tarvitaan rakentavaa lähestymistapaa ja sitoutumista asiaan. Se on ihan avainasemassa, kun halutaan löytää ratkaisu ongelmiin. Tämä valvontakomiteasta ja vielä lisäisin, että juuri minä äh, varmistin, että valvontakomitean pyyntö saada enemmän henkilöstöä toteutui. Ja nyt he, heillä on se henkilöstömäärä, jota pyysivät. Kukaan ei voi syyttää minua siitä, etten olisi auttanut tai tai etten olisi halunnut ratkaista ongelmaa. Ja puheen, että tehän tunnette minut. Minä luen, lu, luen kyllä kunnolla kaikki asiakirjat ja tekstit. Ja myös katson, miten suositukset, joita valvontakomitea tekee, miten ne Olafissa sitten toimeenpannaan. olen tyytyväinen, että suuri enemmistö suosituksista, joita näiden kahden vuoden aikaan aikana tehtiin valvontakomiteassa, on myös toimeenpantu Olafissa. Ja minun täytyy myöntää, että nämä ovat varsin hyviä suosituksia vielä. Ihailen todellakin sitä, että valvontakomitea tekee vakavissaan näitä suosituksiaan. Ja kun lukee tekstejä ja, tai näitä suosituksia ja lausuntoja he antavat, niin Tältä kanta katsottuna tämä osoittaa erinomaista yhteistyötä, siis Olafhan toimii näiden suositusten pohjalta. Nämä kaksi elintä toimivat hyvin yhteen. On paljon tällaista sivutoimintaa, joka tavallaan sitten luo ilmapiirin, jonka mukaan olisi jotakin pielessä näiden kahden tahon keskellä. Näin minä tulkitsen tilannetta. Sitten prosessuaalisten takeiden valvoja ja tämä ehdotus asiasta. Ensin minun täytyy puhua aivan suoraan ja selkeästi. Ensin me annoimme tiedonannon, jossa selitimme tulevaa toimintaamme. Tämä tapahtui jo 2013 puolessa välissä kauan sitten siis, ja pyysimme lainsäädäntöviran neuvostoa ja parlamenttia antamaan kantansa tiedonannosta. Saimme neuvostolta kannan, mutta ikävä kyllä emme saaneet mitään lausuntoa parlamentista, mutta ei tämä silti tarkoita sitä, että me olisi tällaista lausuntoa pyytäneet ja että me olisi konsultoineet, kuulleet parlamenttia. Parlamentti vain ei vain, ei vain reagoinut tähän pyyntöön ja ternantoon. Sitten laadimme ehdotuksemme, niin kuin olimme, olimme tiedonannossa luvanneet, kahdeksan kuukautta myöhemmin, joten aikaa kyllä oli runsaasti keskustella ajatuksista. Ja mielestäni meillä vieläkin on hiukan aikaa, joten ei pitäisi tarkastella ehdotusta kiveen kirjattuna vielä. On ihan normaalia vaan, että me puhumme eri ehdotuksista, ideoista tässä valiokunnassa neuvoston kanssa ja tullaan sitten parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun. Ilman, että menetuksen yksityiskohtaisuuksiin, niin siellä on monia perustavanlaatuisia kysymyksiä, joita pitää tarkastella ja jotka mielestäni ovat äärimmäisen tärkeitä. Mielestäni olisi virhe keskittää kaikki valta yhteen toimielimeen, on kyse sitten valvojakomiteasta tai mistä tahansa muusta tahosta. Minun mielestäni se olisi virhe. koska silloin saattaisi käydä niin, että tästä elimestä tulee tavallaan Olafin pääjohtajan korvaava taho, eikä se ole hyvä asia, koska pääjohtajan Olafissa pitää kantaa vastuu ja suorittaa tehtävänsä, ja meidän pitää selkeästi erottaa tässä va- valvojan rooli, koska valvontakomitea harjoitetaan valvontaa ja lainsäädännössä selvästi todetaan, että tämä pitäisi olla järjestelmällistä valvontaa koskien Olafin toimintaa. Ja siinä tietenkin sitten täytyy saada tietoa erityistapauksista, koska ilman kyseisiä tietoja on hyvin vaikea toimeenpanna tai toteuttaa kunnollista valvontaa. Mielestäni on erittäin tärkeää pitää roolit erillään valvontakomissiossa eikä sotkea sitä päivittäiseen toimintaan, joka liittyy näihin valituksiin tai luvanantoon, koska mielestäni tällainen sitten kyllä johtaisi mahdolliseen eturistiriitatilanteeseen. Ja tämän takia me ehdotimmekin tätä erotusta. Eri tahot ovat esittäneet sellaisia perusteluita, että koska valvoja liittyy komissioon, silloin hän ei ole riippumaton. Mutta ei se ole totta, koska ensinnäkin valvo, valvontakomiteakin on tavallaan riippuvainen komissiosta ja jäsenet siellä saavat päivärahansa, palkkionsa komissiolta, mutta kukaan täällä varmaankaan ei sanoisi, että he ovat riippuvaisia komissiosta muutoin. Joten valvoja olisi ihan samassa tilanteessa. Äh, Tämmöinen hallinnollinen sektori omissio maksaa palkan tälle henkilölle siinä se nimitysmenettely myös takaa sen, että takeiden valvoja Avain pitäisi olla riippumaton, koska kaikki toimielimet ovat mukana nimittämässä kyseistä henkilöä. Ja myös valvontakomitealla on oma sanansa sanottavanaan koskien nimityksiä valvojaksi. Sitten kun vielä puhutaan Olafin riippumattomuudesta tässä tilanteessa, en nyt ihan ymmärrä tätä logiikkaa, kun te sanotte, että jos tämä rooli kuuluu valvontakomitean yhteyteen, silloin Olaf pysyykin riippumattomana, mutta jos taas tämä tehtävä erotetaan valvontakomiteasta, silloin tässä mitenkin riippumattomuus kärsii, jota, josta en todellakaan ole samaa mieltä on tehnyt paljon työtä, jotta saataisiin aikaan tämä herkkä tasapaino valvojan roolin ja Olafin välillä. Ja tämän takia valvojan kanta, kantelussa, jota hänelle tehdään, ei ole sitova Olafin pääjohtajalle, koska hän tässä täytyy lopulta päättää asiasta, mutta tätä kautta saadaan lisää takeet siitä, että jos joku on tehnyt valituksen tälle valvojalle ja valvoja on arvioinut, että kantelu on ihan hyväksyttävä, niin silloin pääjohtaja ei voi tätä mitenkään ohittaa. Jos hän haluaa olla välittämättä, välittämättä, välittämättä Tästä hän joutuu selittämään ja perustelemaan, minkä takia ei ota sitä huomioon ja panemaan tämän paperille, miksi näin toimii, mutta samanaikaisesti hän on vapaa päättämään. Ja tässä onkin tämän asian hienous. Samanaikaisesti otamme käyttöön uusia lisävalvonnan takeita prosessuaalisista takeista, mutta samalla varmistetaan Olafin itsenäisyys. Niin valvojan päätöksistä vielä. Kun ajatellaan juuri tätä puolta ehdotuksessa, niin ei tarvitse ottaa mitään järjestelmää, jonka mukaisesti voitaisiin kiistää valvojan päätökset tai kyseenalaistaa ne, koska kyseinen henkilö pystyy tai kiistämään minkä tahansa päätöksen, niin kuin nytkin tuomioistuimessa on kyse sitten valvojan päätöksestä tai pääjohtajan päätöksestä tai jostakin muusta menettelytavasta. vasta jota on päätetty ehdottaa. Mutta tässäkin erityisasiassa voisimme olla avoimia keskustelemaan eri tavoista, joilla tätä asiaa voisi parhaiten ajaa, jotta kaikkiin kysymyksiin ongelmiin tulisi tartuttua. Haluaisin tästä todellakin rakentavaa keskustelua, että saadaan aikaan paras mahdollinen ratkaisu. Special status, uh, Tulee jäseniin erityinen jäsenten asema. Siinä tarvitaan erityiskohtelua heille ja siksi ehdotimme, että otetaan tällainen ennalta ennakkolupa kaikkein intiimeimpiin toimintoihin, joihin Olaf saattaa joutua ryhtymään. Ja tässä se on lähes tällainen juridinen rooli, mutta tätä kautta voidaan välttää mahdollisia väärinkäsityksiä, niin kuin aikaisemmin on tapahtunut Olafin ja Euroopan parlamentinkin välillä näin on ollut. Olen muuten erittäin iloinen siitä, että parlamentti ja Olaf ovat allekirjoittaneet tällaisen toimintatapa-asiakirjan ja tätäkin kautta saadaan selkeyttä Olafin toiminnalle. mitä tulee Euroopan parlamenttiin ja toimielinten jäsenet, jotka määritellään tässä ehdotuksessa, se vain heijastelee siis todellisuutta. Halusin vain selkeyttää siihen, että kun puhutaan vaikka Euroopan neuvoston jäsenistä, niin silloin e, tutkimustoimiin voidaan ryhtyä toimielimessä itsessään, eikä missään pääministerin tai presidentin virastossa, mutta toimielimen jäsenenä tässä tapauksessa Euroopan neuvoston, neuvostossa joku jäsen ehkä tekee jotakin väärin. Uskon, että tämä on epätodennäköistä, mutta sääntöjähän pitäisi koskee yhtä lailla ihan kaikkia. Ja tämä löytyy sitten ehdotuksestammekin. Nyt varmasti olen käynyt läpi suurimman osan asioista. Ihan vielä lopuksi. Hiljattainhan te keskustelitte Olafin viimeisimmästä raportista ja tästä raportista selvästi näkee, kuinka paljon olemme parantaneet Olafin toiminnan tehokkuutta ja olen ylpeä, että Olafiin nyt luotetaan paljon enemmän ja kun ihmiset kun jotakin ongelmia ilmenee silloin, he esittävät tapauksen Olafille ja tapausten määrä on todellakin kasvanut huomattavasti valmistelevan vaiheen kesto on lyhentynyt dramaattisesti. Olemme myös lyhentäneet tutkimuksia sinällään. halu, pyytäisin, että ei nyt liikaa dramatisoida tilannetta, koska Olaf todellakin on huomattavalla tavalla edistynyt viime vuosina, mitä tulee toimintaan, Ja uskon, että voin olla tästä ylpeä. Vielen Dank, Herr Kommissar. Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Tehän olette tilastotieteilijä. Silloin teidän pitäisi kyllä katsoa uudelleen näitä tilastoja, miten ne on tehty. Minä olen sen tehnyt ja mielelläni teitä siinä autan. Kollega Sender. Sí, gracias. Eh, yo quería en Kiitoksia. Niin, yksi asia, joka on mistä varsin kiireinenkin, niin minä, nämä muutokset, jäsenten muutokset valvontakomiteassa – puheenjohtajakokouksen pitäisi kokoontua ensi viikolla ja siksi haluaisinkin tietää, mm, jos ennen kuin te lähdette, jos teillä olisi vähän päivämääriä antaa, koska mahdollisesti korkean tason työryhmä kokoontuu tekemään päätöksiä näistä jäsenmuutoksista niin täys kuin varajäsen muutoksesta. Kiitos. Ich noch, ich hab auch noch eine Frage. Minullakin on vielä kysymys. Te sanoitte äsken, että kaikkia kohdellaan samalla tavoin, koska neuvosto on nyt mukana tässä ehdotuksessa valvojasta. Miten tämä oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus toteutuu siinä, että tämä ex ante tarkistuksissa, joka että siihen on otettu mukaan ainoastaan instituutioiden jäsenet, mutta ei normaalit virkamiehet, jotka eivät voi nauttia tällaista ex ante kohtelusta. Miten tämä sopii yhteen tämän tasa-arvoisen kohtelun kanssa? Uh, uh, well, uh, no, mitä tulee edustaja Ajala Senderin kysymykseen, olen tyytyväinen siitä, että olette lähellä tätä päätöstä. sen jälkeen, kun kaikki toimielimet ovat äh, sopineet äh, menettelyistä, niin silloin meidän täytyy julkaista tällainen äh, lausuntopyyntökierros. Tämä voi viedä aikaa marraskuun loppuun, joulukuun alkuun koska on tärkeää, että tämä tehdään etukäteen, koska muutos tai vaihto tehdään helmikuussa muistaakseni. Edellinen menettelytapa ei ollut, äh, ei ollut helppoa löytää konsensusta kolmen toimielimen kesken ehdokkaista, joten ehkä olisi parempi tehdä päätös tai ainakin käynnistää tämä haku tai valintamenettely aikaisemmin niin, että ihmiset voisivat ilmaista mielenkiintonsa. Ehkäpä se voisi käynnistää joulukuussa ja se olisi hyvä, koska jos tarvitaan sitten vielä uusi kierros, niin silloin toimielimillä olisi aikaa tavata ja ja viedä päätökseen nämä menettelyt. Mitä tulee sitten puheenjohtaja Gresslen kysymykseen, Tässä on selkeä ero siinä, mitä tulee toimielinten jäseniin, Euroopan parlamentin jäsenet. Heillä on myös eh, omat pidättymät eh, immuniteettisääntönsä. Ja sitten on muita toimielinten jäseniä, jotka ovat poliittisesti nimitettyjä. Jota sitten on selkeä riippumattomuus ja sen vuoksi me ehdotimme, että meillä on tämä sääntö toimielinten jäsenistä. Se on ihan normaali käytänne jäsenvaltioissa myös. Jos haluaa tulla jäseneksi esimerkiksi tällaiseksi jäseneksi, niin silloin täytyy saada tuomarilta tavallaan hyväksyntä. Ja sama koskee nyt sitten Olafia. Tässä nyt on erilaisia tutkimuksia, ei kuitenkaan rikostutkimuksia. Tässä ei ole nyt mitään sellaista laillista puitteistoa, joka antaisi mahdollisuuden pyytää tuomarilta tätä hyväksyntää, joten päätimme sitten toimia valvonnan suhteen tällä tavalla. Tämä selvittänee tämän perusajatuksen tästä ehdotuksesta. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. Minä nyt puhun esittelijänä tämän loppupuheenvuoron. Hyvä komissio, se, se mitä te sanoitte tuossa lopuksi, se osoittaa juuri tuon ongelman, että tuo harmaa alue, mikä Olaf oikein on, se tekee hallinnollisia tutkintoja, joilla kuitenkin voi olla hyvin selkeitä rikosoikeudellisia seurauksia. Tämä ongelma, tämän haluan ratkaista mietinnöllä juuri tämän haluan ratkaista mietinnölläni. Eli komission ehdotus ei sitä ratkaise. Meidän täytyy se vihdoin tehdä, koska ei tästä ole mitään hyötyä. Kaikki se, mitä Olaf tekee, sen täytyy olla oikeudellisella pohjalla kaiken. Ja silloin täytyy olla mahdollisuus nähdä asiakirjoja. Täytyy olla tarkastusta, joka kestää myös oikeusistuimen tarkastelun Kyllä minä nyt riittävän kauan olen tässä kierrellyt. Jos haluamme todellakin tämän ongelman ratkaista, niin silloin meidän täytyy rajoittaa Olafin mahdollisuuksia, koska haluamme, että se eh, toimii oikeudellisten sääntöjen mukaisesti. Eh, tämän haluan tehdä, en ole vielä keksinyt tarkkaan, miten se tehdään, mutta eh, nyt kun kaiken olemme kuulleet myös oikeudellisista asiantuntijoilta, niin meidän täytyy ryhtyä tälle tielle. Meillä on se ongelma, että meillä ei ole rikosoikeutta, jonka puoleen osapuolet voisivat kääntyä. Mutta varmaan tämä EU-tuomioistuimen kanssa saadaan hoidettua niin, että se sitten toimii lopulta. Ensimmäinen kysymys, joka minulla aina on uuden komission jäsenellä pöydälle, on se, että pysyykö tämä ehdotus pöydällä vai vedetäänkö se pois, koska en nyt kovin mielelläni halua äh, ryhtyä työtä tekemään ja sitten ehdotus vedetäänkin pois. Me yritämme sulkea että aion tämän ehdotuksen kyllä tehdä, olen nyt kyllä ihan tarpeeksi ymmärtänyt, mistä on kyse, ja äh, ymmärtänyt, että meidän täytyy todella äh, vakavasti ottaen tehdä työtä ja että kaikki se, mitä me emme viime uudistuksessa tehnyt, se oli virhe ja siksi aiomme kirjoittaa tämän parlamentin jäsenten immuniteetin sinne mukaan, koska se on meille erittäin tärkeää, emmekä halua, että sitä vaarannetaan millään hallinnollisilla tutkimuksilla. Samanaikaisesti meillä on rikosoikeuden direktiivin harmonisointi, sinnekin sen kirjaamme. Meillä oli toissapäivänä kokous oikeudellisten asioiden valiokunnan kanssa ja löysimme siellä ratkaisun, jota pidän erittäin hyvänä ratkaisuna. Ja mikäli tuo sitten koskaan syntyy, niin voimme siihen viitata tai sitten otamme sen mukaan Olaf-asetukseen. Hyvä komission jäsen, tämä oli teidän viimeinen äh, mm, käyntinne täällä mahdollisesti. Minä olen lyönyt vetoa siitä, että vuosikertomuksen tulette vielä täällä esittelemään, mutta kiitoksia yhteistyöstä. Ehkä kerrotte meille, mitä aiotte seuraavaksi tehdä, vai onko tämä hiukan liian suora kysymys. Joka tapauksessa toivotamme teille kaikessa siinä, mitä teette. Paljon menestystä ja onnea. Itse teette kovasti työtä, sitä kovasti arvostimme ja olette myös henkilö, joka tulee, kun hänet on kutsuttu. Sydämiset kiitokset siitä. Ja kyllä te olitte eh, luotettava kumppani ja siitä haluaisin myös valiokunnan nimissä eh, kiittää. Ja jos joku haluaa vielä täällä kiittää, niin meillä on vielä 20 minuuttia aikaa täällä. Sydämiset kiitokset, hyvä komission jäsen. Um, uh, thank you very much for this, for this kind... Kiitos eh, näistä ystävällisistä sanoista. Nyt on aika tarkastella tehtyä työtä ja mitä on saatu aikaiseksi tämän viiden vuoden aikana. Ja kuten jo sanoin jossain puheenvuorossani, minulla oli hyvin laaja salkku. Vastuuvapaus ja Olaf ovat vain yksi osa sitä. Minulla oli verotus, tulliasiat, tilastot. Kun katson taaksepäin, niin minusta voin olla ylpeä siitä, että me olemme päässeet eteenpäin kaikilla näillä alueilla. Ja erityisen iloinen olen siitä, että me edis, saimme edistystä aikaiseksi näissä vaikeissa asioissa, joissa teidän valiokuntanne on mukana täysin tai osittain. Luonnollisesti meillä on menettelyissä aina tiettyä kädenvääntöä lainsäädännön sisällöstä, vastuuvapaudesta ja niin edelleen. Mutta se on ihan normaali, näin järjestelmän pitääkin toimia. Ja näillä keskusteluilla minä esittelen argumentteja, kuuntelen teidän argumentteja ja sitten pyrimme pääsemään parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun. Mutta samanaikaisesti olemme saaneet lävitse tai tehtyä paljon paljon hyviä ehdotuksia, tärkeitä ehdotuksia. Jos ne hyväksytään, niin ne tulevat merkitsemään suurta edistystä Euroopan rikoslainsäädännölle ja olen todella kiitollinen teille ja teidän kovasta työstänne EUn taloudellisten etujen suojelemisesta. Toivon todellakin, että tämä hyväksytään. Yleinen, Euroopan yleinen syyttäjä on monimutkainen asia, mutta siinäkin on päästy eteenpäin, ehkäpä hieman hitaammin. Mutta olemme päässeet eteenpäin tässäkin. Kahdeksan vuoden jälkeen olemme saaneet hyväksyttyä Olafia koskevan asetuksen, joka sekin on tärkeää. Mutta tämä nyt on kompromissi, joka palvelee pohjana. Ja se on mahtava saavutus. Haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä ja kaikkia, jotka ovat olleet mukana tässä vastuuvapausmenettelyssä. Haluan kiittää poliittisten ryhmien koordinaattoreita, joiden kanssa olen keskustellut äh, useista asioista. Oli sitten kysymys lainsäädännöstä tai vastuuvapaudesta, mutta minun mielestäni tämä on ollut hyvin positiivista ja minä olen oppinut paljon. Minun täytyy myöntää, olen oppinut paljon ja kiitän teitä tästä kaikesta ja Tämä oli todennäköisesti viimeinen tapaamisemme tämän kauden aikana, mutta toivon, että muissa yhteyksissä meillä on vielä mahdollisuus tavata ja keskustella todellisista eurooppalaisista asioista ja ongelmista, joihin olen sitoutunut. Well, so I, I, I would... No, mitä minä nyt sitten jatkossa teen? jää nähtäväksi. Mutta nyt äh, ymmärtän, että tarvitsen pienen tauon. sopeutuakseni uuteen äh, todellisuuteen. Mutta uskoakseni, no en. Jatkan eurooppalaisten projektien kaitsemista. Se on syvällä sydämessäni ja minä uskon vakaasti Euroopan projektiin huolimatta tietyistä ongelmista, niin tämä on kuitenkin ollut valtava menestys. you. Paljon kiitoksia. Istunto.